Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... No niin, hyvät kollegat. Sitten jatkamme kokousta. Seuraavaksi kohta 7.16. Käynnissä olevien kolmikantaneuvotteluiden tilanne. Ensinnäkin kaupan toimet Länsi-Balkanin alueella. Meillä oli ensimmäinen kokous ja siellä totesimme, että neuvosto, mitä tulee delegoituihin ja täytäntöönpano säädöksiin, neuvosto ei halunnut niistä keskustella eikä neuvotteluita voitu jatkaa. Sitten saimme kirjeen ja neuvosto jälleen vahvistaa tämän tiukan linjan. Ja meillä oli juuri kokous ja päätimme, että ystävällisesti, mutta päättäväisesti vastaamme, että olemme valmiita neuvottelemaan, mutta emme kuitenkaan anna noin vain periksi neuvostolle. Eli pyydämme, että neuvottelut käynnistettäisiin neuvoston kanssa. Se siis Länsi-Balkanista. Sitten nämä konfliktiraaka-aineet, onko niistä jotain uutta? Ei, mitään ei ole tapahtunut. Neuvosto ei ole vielä päässyt asiasta sopuun. Sitten Onko esittelijälle jotain täydennettävää Länsi-Balkaniin? Eh, Presidente, solo per dire che... Puheenjohtaja, sanoisin vain, että teidän ehdotuksenne epämuodollisessa kokouksessa on saanut hyvän vastaanoton kaikilta. On ihan hyvä, että vastaamme, emmekä ole pelkästään valmiita neuvottelemaan – Tähän on ihan päivän selvää. Tämä koskee tätä itse kysymystä. Ja neuvostolla on tiettyjä vastalauseita ja niillä ei ole mitään juridista tai työjärjestykseen pohjautuvaa perustetta. Eli täytyy sitten katsoa, miten tilanne kehittyy. Ja toisaalta tässä meillä on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen ja hiukan parantaa suhteita komission, parlamentin ja neuvoston välillä. Eli tämä nyt ei ole tämän kokouksen aihe, mutta tässä on viitattu esimerkiksi pakolaiskysymykseen, neuvoston käsittelyihin. Eli kaikki mahdollisuudet joissa voidaan parantaa tätä suhdetta ja tehdä tästä toiminnasta hiukan vähemmän hallitusten välistä ja että parlamentti olisi enemmän mukana Euroopan toiminnassa. Se olisi hyvä toimielimille. Ganz herzlichen Dank und äh, Kiitoksia. Eli tämä kohta on hoidettu ja sitten siirrymme kohtaan 17. EUn ja Tunisian vapaakauppasopimusta koskevien neuvotteluiden aloittaminen. EU ja Tunisia ovat jo pitkään nauttineet hyvistä suhteista ja vuonna 1995 solmittiin assosiaatiosopimus ja tämän vuoden toukokuussa Tunisian pääministeri ollessaan Brysselissä kertoi kattavasta kauppasopimuksesta, joka vahvistaa näitä suhteita. Ja viime kädessä asia on nyt pantu käyntiin. Me olemme saaneet EUlta paljon tukea Tunisian kehittämiselle ja nimenomaan tässä valiokunnassa tämä rahoitusapu Tunisialle on 300 miljoonaa. Eli tällä tavalla voimme välittää selkeän viestin siitä, että haluamme jatkaa yhteistyötä tämän maan kanssa myöskin kauppakysymyksissä. Ja Lokakuun ens, puolivälissä on ensimmäinen neuvottelukierros ja Tunisian suurlähettiläs Tahar Sherif on nyt täällä paikalla ja annankin hänelle nyt puheenvuoron. Tervetuloa. Merci, monsieur le président. Merci eh, à tout. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille kaikille siitä, että olette täällä paikalla. Tämä osoittaa, kuinka kiinnostuneita olette minun maastani. Te tiedätte, että Tunisia on nyt melkoisen vaikeassa kehitysvaiheessa, haastavassa vaiheessa, ja tämä vaatii poliittista rohkeutta aloittaa neuvottelut Euroopan unionin kanssa. 19. lokakuuta on tarkoitus aloittaa ensimmäinen neuvottelukierros ja viikko tätä ennen. komission jäsen Malmström tulee vierailemaan Tunisissa ja hän tulee julkistamaan näiden neuvotteluiden alun Toivottavasti kaikki sujuu mahdollisimman nopeasti, mutta viittasin tässä vaikeuksiin. Tiedätte, että terrorismin vastaisen taistelun lisäksi meillä on paljon sosiotaloudellisia tilanteita, jotka ovat hankalia. Tunisiassa demokratiaprosessi on edennyt hyvin ja tämähän on ainut maa, kuten kaikki tiedätte hyvin, jonka kohdalla näin on alueellamme. Nyt toteutamme uudistuksia ja näiden uudistusten myötä meidän täytyy sitoutua Euroopan unionin kanssa yhteistyöhön ja näihin vaikeisiin neuvotteluihin, sillä monet sektorit ovat hyvin herkkäluontoisia, kuten palvelusektori ja maataloussektori. Meillä on sektoreita, jotka ovat valmiita kohtaamaan kilpailun, mutta toiset eivät sitä ole joten tarvitsemme muutaman vuoden siirtymävaiheen, ehkäpä kuten 1990-luvulla tehtiin teollisuuden suhteen. Meillä oli kymmenisen vuotta valmistella ja saattaa tietyt sektorit eh, kilpailun tasolle. Uskoakseni meidän täytyy olla tässä joustavia. Tämähän on asymmetrinen tilanne. Tunisia on pieni maa, meitä on 11 miljoonaa ja meille on hieno mahdollisuus luoda sopimus 500 miljoonan asukkaan mantereen välillä, mutta tämä on valtava riski samalla. Ymmärrätte, kuinka asymmetrinen tilanne on pienen Tunisian ja valtavan Euroopan välillä. Me toivomme, että te olisitte ymmärtäväisempiä ja solidaarisempia kanssamme. Tämä on hyvin tärkeää. Hyvä puheenjohtaja, te puhuitte makrotaloudellisesta 300 miljoonan euron tuesta. Me pyysimme 300 miljoonaa, saimme 300 anteeksi, 500 miljoonaa, saamme 300 miljoonaa, mutta uskon, että tällä hetkellä näiden kahden jäljellä olevan 200 miljoonan äm, takaisinmaksuosuudet äh, ovat käynnissä ennen vuoden loppua. Tämä on melkoisen vaikea, suorastaan kriittinen sanoakseni vaihe. Tunisiassa oli vallankumous jo melkein viisi vuotta sitten, mutta valitettavasti työttömyys ja nuorisotyöttömyys eivät ole laskeneet ja meillä on nuoria, erityisesti oppineita päteviä nuoria, jotka odottavat työpaikkoja. Meitä, meillä on äh, noin 200-300 000 nuorta, joilla on tutkinto, mutta he ovat työttöminä. Ja tähän liittyy myöskin turistikriisi Bardon ja Sussen terroristi-iskujen jälkeen. Kuten tiedätte, 80 prosenttia turisteista peruutti matkansa. Peruutuksia oli 80 prosenttia. Tämä vuosi on ollut siis melkoisen poikkeuksellinen ja siksi olemme pyytäneet uudelleen vuodelle 2016 500 miljoonaa makrotaloudellista tukea. Ja vetoaisin teihin, hyvät naiset ja herrat, että auttaisitte meitä, kuten ennenkin, sillä meillä on nyt vain 250 miljoonaa euroa eh, ja teidän avullanne me olemme päässeet tähän 300 miljoonaan. Minä olen kolme vuotta ollut toimissani ja poliittinen keskustelu on ollut rohkaisemaan, mutta todellisuudessa toivotaan, että saisimme nyt poikkeuksellisen vastauksen poikkeuksellisen tilanteeseen Euroopan unionin puolelta, mutta valitettavasti kiitettävää tukea Tunisialle on annettu, mutta tämä ei valitettavasti riitä. Ja nyt tällä hetkellä Tunisian täytyy käydä tämän suuren työmaan kimppuun maataloussektorin osalta ja palvelusektorin osalta, eikä tämä ole itsestään selvää. Ja tämä aiheuttaa kansalaisyhteiskunnassa pelkoja Tunisiassa. Viitisen toista kansalaisjärjestöä, kuten UGTT, ovat luoneet ähm, ryhmän, joka välittää näitä huolia. Minä välitän teille tietyllä tavalla kansalaisyhteiskunnan edustajien huolia. Kyseessä ovat maan taloussektorin toimijoiden pelot tai monien palvelusektorin toimijoiden pelot. Tilanteemme ei ole helppo Tunisialla on paljon rohkeutta, kun se nyt aloittaa nämä neuvottelut. Ja toivon, että avullanne ja tuellanne ja Euroopan komission tuella onnistumme saattamaan tämän työn päätökseen, mutta meidän täytyy pohtia ennen kaikkea sitä, että annetaan kohtelua tunisialaisille yrittäjille esimerkiksi liikkuvuuden alalla. Heillä pitää olla viisumihelpotuksia. Meidän täytyy helpottaa ihmisten liikkumista ja viisumeiden saamista. Tämä on tietyllä tavalla yksinkertaistettu versio. Me haluaisimme tervehdyttää tilannetta ja suurelle yleisölle Tunisiassa viestiä, sillä valitettavasti henki on sellainen, että kun minä olen puhunut poliittisia puhunut työpoliittisessa mielessä, minulta, minua on syytetty petturiksi. Ymmärrätte, minkälaisia huolia on. Ihmiset sanovat, että minä olen kauppaamassa Tunisiaa pois ja äh, Eurooppa asettaa piikkilankaa ympärilleen. Me toivoisimme, että Eurooppa olisi paljon avoimempi ja ymmärtäisi paremmin tilanteen. Ennen kaikkea, koska tässä on syvä, laaja-alainen kauppasopimus kyseessä ja markkinoiden täydellinen avautuminen. Paljon toiveita siis on asetettu näitä neuvotteluja kohtaan, mutta Tunisia ei saa nyt pettää, kuten se on joutunut pettymään muutama vuosi sitten. Minä olen seurannut Dovillen kumppanuutta läheltä. Ja tiedätte, minkälaisia toiveita meillä oli Dovillen huippukokouksen jälkeen. Paljon lupauksia annettiin, valitettavasti Kuitenkaan tuloksia ei juurikaan saatu ollenkaan. Meidän toiveemme on siis se, että ymmärrätte tilanteemme, Tunisian talouden heikon tilanteen ja sen, että me tarvitsemme poikkeuksellisia vastauksia ja paljon merkittävämpää apua maallemme. Eli valmistelutyötä täytyy tehdä ja toivomme myöskin, että tunisialaiset asiantuntijat otetaan mukaan kaikkiin vaikutusten arvioihin, joita tehdään eri sektoreiden osalta. Tämä loisi paljon enemmän uskottavuutta tutkimuksille, joita käynnistetään, joita Euroopan unioni teettää. Ja me toivomme, että ähm, kansalaisyhteiskuntaa kuultaisiin enemmän, erityisesti ammattiliittoja ja ammatillisia yhdistyksiä. Meillä on kansalaisyhteiskunnan edustaja Madame Gilebi paikalla. Hän oli ähm, aikanaan ähm, perustuslakia laativassa ryhmässä ja nyt ä, äh, toivomme, että todellakin kansalaisyhteiskunta saadaan rauhoittumaan ja yleinen mielipide Tunisiassa rauhoittumaan. Tällä hetkellä vastuulliset viranomaiset tarkastelevat neuvottelutekstejä ähm, ja toivomme, että saisimme teknistä tukea, mutta myöskin taloudellista tukea näille äh, neuvotteluille, neuvottelijoille. Lupauksia on jo 300 miljoonan teknisen avun äh, alustava lupaus ja 10 miljoonan euron lupaus vuodelle 2016 tueksi. Mutta äh, tilannetta täytyy tarkastella kokonaisuudessaan ottaen huomioon yhteiskunnallinen ja kehitystilanne ja myöskin äh, yrittäjien vapaa liikkuvuus täytyy muistaa, kuten mainitsin, ja myöskin yrittäjien liikkuvuuteen riittyvät äh, seikat täytyy ottaa huomioon riippumatta muista neuvotteluosista. Tässä puhuin myöskin teknisestä avusta ja haluamme vedota siis Euroopan parlamentin jäseniin, jotta saisimme tukea näissä haasteissa ja jotta voisimme jatkaa demokratian kehityksen tiellä. Kuten sanoin, tämä on alueemme ainut onnistuminen demokratian alalla. Me kärsimme hyvin paljon Libyan tapahtumista ja toivomme, että Libyan suhteen saadaan aikaan toimivaa politiikkaa niin, että tämä konflikti entuudestaan pahenisi alueella. Tänä aamuna Olin hyvin kriittinen käsitellessäni alueella salakuljettavia aseita ja me kärsimme hyvin paljon terrorismien toimesta. Tekin olette niistä kärsineet ja me toivoisimme, että Tunisia voisi olla vakauden kehto. Tunisian malli ansaitsee tukea. Te ymmärrätte, miksi Tunisia vastaan on hyökätty. Tunisia vastaan hyökättiin, sillä se valitsi sellaisen mallin, joka on eurooppalaisen mallin kaltainen. Ja minä uskon, että meillä on paljon vihollisia, jotka vastustavat Tunisian ähm, mallia sekä Tunisian sisäpuolella että ulkopuolella. Voidaankin kysyä, kuka rahoittaa sitä, että aluetta halutaan epätasapainottaa. Me toivomme siis todellakin, että Euroopan unioni auttaisi meitä tässä taistelussa, ettemme häviä koko sota. Kiitokset kaikille ja haluaisin kiittää sitä, että oliviöljyn kiintiötä kasvatettiin tuleville kahdelle vuodelle Tunisian osalta. Me olimme 56 tonnissa, 50 tuhannessa tonnissa ja nyt sitä on 35 äh, tuhannella tonnilla kasvatettu. Toivon, että pääsemme sataan tuhanteen tonniin vuosittain mutta tämä on jo melkoisen positiivinen edistysaskel haluaisin kiittää komission edustajia tästä äh, edistysaskeleesta, sillä Tunisian äm, että tämä on tänä vuonna auttanut erittäin paljon. Kiintiöitä on poistettu, jotka rajoittivat toimintaa äh, kukea ensi vuonna näitä kuukausikiintiöitä ei enää ole ja pienikin tuottaja Tunisessa voi tästä hyötyä. Minä ajattelen paljon pieniä yrittäjiä, pienyrittäjiä, pientuottajia, jotka, jotka tarvitsevat apuamme, sillä he ovat niitä, jotka luovat työpaikkoja, he investoivat ja he antavat toivoa nuorille tunisialaisille. Joten meidän täytyy todellakin harkita useampaan kertaan kun aloitamme näitä neuvotteluja. Ne ovat vaikeat meille, ne ovat paljon helpommat eurooppalaisille luotan teihin. Paljon kiitoksia. Puhuinpa aika pitkään, mutta kiitos. Monsieur. Kiitoksia, Shirif. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Munios. Hän on yksikön päällikkö, joka vastaa näistä neuvotteluista. Olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. pidän oikein hienona sitä, että nämä neuvottelut vapakauppasopimuksesta on aloitettu. 13. lokakuutahan käydään näitä neuvotteluja Tunisissa ja komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että Tunisialla on ollut rohkeutta, aivan kuten sun lähetessä tässä sanoikin, tehdä tällaisia vaikeitakin päätöksiä. Nämä ovat poliittisesti sekä taloudellisesti hankalia päätöksiä ja komissio on päättänyt tukea Tunisiaa tässä monimutkaisessa hankalassa tilanteessa. Aivan kuten suurlähettiläs tässä jo sanoikin, komissio on tehnyt ehdotuksen, joka hyväksyttiin viime viikolla. Eli tässä on sellainen asetus, joka pitää vielä hyväksyä neuvostossa ja parlamentissa, eli teillä on vielä mahdollisuus keskustella tästä aikaisemmin. Ja tässä äh, aiheena on juuri tämä oliviöljy kiintiön muuttaminen. Aivan kuten suurlähettiläskin painotti, tämä on erittäin tärkeä ele Tunisian talouden tukemiseksi tällä hetkellä. No sitten kauppasopimuksista tai kauppasuhteista laajemminkin Tunisian ja EUn välillä. Meillä on hyvin pitkät suhteet. Assosiaatiosopimus allekirjoitettiin jo 20 vuotta sitten ja meillä on erittäin pitkälle viedyt kauppasuhteet Tunisian kanssa. Meillä on vapaakauppasopimus, joka on hyvä etu. Ja näitä sääntöjä tai muodostuksia on vielä täydennetty 2008 vuonna. Ja nyt sitten keskustellaan eh, sopimuksesta, joka ei ole sinänsä vapaakauppasopimus, vaan se on tällainen taloudellisen, talouden integraation sopimus EUn ja Tunisian välillä – Euroopan unioni on Tunisian tärkein kauppakumppani kaukana muista. Luvut ovat melko merkittäviä. 2014 vuonna 75 prosenttia tuonnista Tunisiasta oli EUn suuntaan ja 55 prosenttia Tunisian Tunisian tuonnista tulee EUn alueelta. Eli jos ajatellaan näitä lukuja, niin voidaan jo nähdä, että tietynlaista integraatiota näiden kahden talousalueen välillä on jo ollut, ja me haluamme syventää näitä suhteita, ja se on tavoitteena näille neuvotteluille. Haluamme kattaa myös sellaisiakin aloja, joita ei aikaisemmilla sopimuksilla vielä ole katettu. Olemme valmistelleet näitä neuvotteluita hyvin äh, laajasti ja olemme katsoneet että minkälaista yhteistä Euroopan unionin ja Tunisian lainsäädännössä jo on. Ja Tunisia on itse myöskin toteuttanut tätä samaa valmistelua, harjoitusta, ja olemme nyt siinä vaiheessa, että pyrimme löytämään puitteet tälle prosessille. Lisäksi tässä rinnalla on muita hankkeita ja rahoitustukea ja asiantuntijoiden eh, käyttöä ja vaihtoa molemmin puolin organisoimalla, organisoidummalla tavalla kuin mitä sitä on aikaisemmin toteutettu. No annan teille jotakin lukuja näistä myönteisistä asioista, jotka liittyvät assosiaatiosopimuksen, joka on jo voimassa EUn ja Tunisian välillä. Meidän kahdenvälinen kauppamme on itse asiassa jopa yli kaksinkertaistunut 1998 ja 2014 vuoden välisenä aikana tuonti EUn alueelle on lisääntynyt jopa 170 prosentilla. Eli tämä on nopeampi rytmi kuin mitä se on lisääntynyt päinvastaiseen suuntaan. Tällä hetkellä 3000 eurooppalaista sop- yritystä toimii Tunisian alueella ja arvioidaan, että noin 300 000 työpaikkaa on pystytty luomaan näiden investointien ansiosta. Nämä eivät välttämättä ole aivan valtavia työllisyyslukemia, tietysti niitä voidaan vielä nostattaa, jos ajatellaan investointeja, mutta pitää muistaa, että investoinnit eivät olleet mukana tässä assosiaatiosopimuksessa ollenkaan. Tämä on yksi niistä aloista, joka kaatetaan sitten tässä tulevissa tulevassa vapaakauppasopimuksessa, joka on täydempi ja syvä, syvempi, menee syvemmälle. Meille tulevat sopimukset ovat aivan valtavan hieno mahdollisuus. Se on mahdollisuus tunnisialaisille yrityksille, vaikka tietysti tähän liittyy myöskin riskejä, tähän liittyy arkaluontoisiakin kysymyksiä, tästä olemme samaa mieltä kuin mitä Tunisian suurlähettiläskin tässä sanoi, meidän mielestämme tässä on hyvin myönteisiä asioita tulossa tuleviin sopimuksiin. Tässä lainsäädäntö on paljon avoimempaa ja nythän eurooppalaiset investoijat ovat jo itse asiassa valittaneet monista asioista ja myöskin tunnisialaiset äh, investoijat ovat valittaneet esimerkiksi siitä, että tämä sääntelykehys ei välttämättä ole niin avoin ja selkeä kuin mitä sen pitäisi olla. Meidän mielestämme tämä on yksi niistä suurista eduista, joita talouden toimijat saavat tästä uudesta sopimuksesta. No samanaikaisesti komissio on kuitenkin tietoinen siitä, että tunnisen puolella asiaan liittyy tiettyä herkkyyttä tai luontoisuutta erityisesti palvelujen ja maatalouden alalla. Ja me pyrimme ottamaan progressiivisen ja symmetrisen lähestymistavan, aivan kuten jo aikaisemmin assosiaatiosopimuksen osalta on tehty. Eli tämä ei ole mikään uusi lähestymistapa Tunisian äh, suhteissamme. Tämä on sellainen lähestymistapa, jota olemme jo soveltaneet aikaisemmassa 95 vuoden sopimuksessa. No vielä yksi asia. Ensinnäkin nämä tuet. Meille tuet ovat tärkeitä. Haluamme tukea Tunisia näissä neuvotteluissa ja myöskin tulevan sopimuksen täytäntöönpanotoimissa. Ja tässä herra suurlähettiläs puhui kahdesta luvusta, 300 miljoonaa euroa. Tämä on tällainen yksi hanke, joka aloitetaan tänä vuonna. Tällä halutaan tukea näitä aloitteita. Ja sitten suurempi hanke aloitetaan ensi vuonna. Sillä hankkeella pyritään tukemaan neuvotteluja. No mitä sitten tulee tulevan sopimuksen täytäntöönpanoon? Meidän tukemme sillä puolella vielä määritellään ja me pyrimme olemaan johdonmukaisia ja, ja sitten no, pyrimme noudattamaan näissä so, näitä sopimuksen sopimuksessa määriteltyjä asioita. Eli Tunisiassa pitää tehdä jonkinlaisia, tiettyjä jonkinlaisia uudistuksia, ja myöskin yksityinen sektori on tärkeä. Yksityisellä sektorilla pitää myöskin noudattaa sitoumuksia ja pitää sopeutua tiettyihin ehtoihin, joista sovitaan tässä sopimuksessa. No sitten vielä viimeinen sananen yhdestä prioriteettiasiastamme. Haluaisimme, että nämä kuulemis prosessit, joita on käyty kansalaisyhteiskunnan kanssa näissä valmisteluvaiheissa. Haluamme, että näitä jatketaan edelleenkin. Ja sulettilas tästä puhuikin, me luotamme hänen sanansa ja olemme valmiita jatkamaan näitä prosesseja neuvottelujen aikana ja myöskin siinä vaiheessa, kun tätä tulevaa sopimusta täytäntöönpannaan. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Euh, sitten Kiitoksia. Suurlähettiläs kertoi tilanteen vakavuudesta ja Tunisian tilannehan on erittäin hankala. Meidän täytyy kaikkien täällä muistaa, että meillä on velvollisuus tukea teitä todellakin ja todella auttaa teitä, ei pelkästään sanoin, mikä on tietysti hienoa, mutta myöskin toimin ja jos on tästä samaa mieltä, olemme usein puhuneet tästä, mutta tilanne on hyvin kiireellinen. Ja toivottavasti Euroopan parlamentti toteaa tämän. Te muistutitte näistä ongelmista taloudessa ja sosiaalialalla. Me kaikki tiedämme ne. Siellä on kammottava työttömyys joillain alueilla jopa 50 prosenttia. Tämä koskee myöskin nuoria, joilla on tutkinto. Ja maata ei voi rakentaa, kun työttömyyslukemat ovat tällaisia. Eli meidän täytyy todella auttaa teitä sitten terroristiuhat, asekysymykset ja tietysti Libyan kysymys. Totta kai täytyy muistaa, mitä Libyassa tapahtuu ja mitä tapahtuu Tunisian ja Libyan välisellä rajalla. Eli Euroopan osalta on auttaa teitä, teidän vuoksi, mutta myöskin itsemme vuoksi. Me tarvitsemme vakaata Tunisiaa tällä hetkellä ja tässä maailmassa tällä hetkellä – Eli todellakin meidän täytyy muistaa nämä asiat. Tämä ei ole pelkästään kauppasopimus, vaan myöskin strateginen sopimus EUlle ja Tunisialle. Sitten toinen asia. Millä ehdoilla voidaan onnistua tässä sopimuksessa? Tämähän on asymmetriminen sopimus. Yleensä kauppasopimuksissa kummankin osapuolen täytyy voittaa. Ja sama koskee nyt tätä Tunisian osalta. Eli niin tässä on kaksi vähimmäisvaatimusta, jotta sopimus toimisi hyvin. Ensimmäinen ehto. Avoimuuden lisäksi pitää olla prosessi, jossa Tunisian kansalaisyhteiskunta ei pelkästään ilmaise mielipidettään ja että parlamentilta ei pyydetä vain lausuntoa, vaan tunisialaisilla pitää olla sellainen tunne, että he antavat kasteen tälle sopimukselle meidän kanssaan. Ja se ei ole sama asia mitä yleensä tehdään. Eli meidän täytyy tehdä tästä kansalaisten asia. Kansalaisten pitää lähteä tähän mukaan ja totean sitten mietinnössämme, että on erittäin tärkeää nyt innovoida näissä asioissa. Ja tässä pitää olla vastavuoroisuutta Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan välillä Tunisiassa. Ja sitten kun ajatellaan Tunisia parlamenttia myöskin, meidän pitää käydä jatkuvasti vuoropuhelua ja lähes päivittäin – jotta tämä on heidän sopimuksensa, eikä ainoastaan joidenkin, jotka ovat laatineet sen heidän nimissään. Eli tällä tavalla voidaan onnistua. Ja tietysti meidän pitää julkistaa tämä mandaatti, ja toivottavasti sitä ei tarvitse edes pyytää, koska se on sitten jo hoidettu muiden neuvotteluiden osalta. Eli tämä on ensimmäinen ehto. Eli että on todellakin demokraattinen prosessi. Tietysti tässä pitää edetä myöskin nopeasti, mutta asiat pitää tehdä kunnolla. Ja tunisialaisten on tunnettava olevansa mukana tämän sopimuksen rakentamisessa. Ja sopimuksen pitää palvella heidän kehitysetujaan. No sitten, tässä on useita näitä lukuja, en nyt puhu niistä yksityiskohtaisesti. Me tiedämme nämä arkaluotoiset kysymykset. Palvelut ovat arkaluotoisia, samoin maatalous. Joskus myöskin Etelä-Euroopassa nämä asiat ovat arkaluontoisia. Ja sopimuksen pitää olla älykäs ja edistyksellinen. Meidän pitää auttaa asioita etenemään tietyssä rytmissä ja että pk-yritykset Tunisiassa hyötyvät tästä. Me emme voi vain kertoa näistä säännöistä ja normeistamme. Meidän pitää toimia älykkäästi, joustavasti, sopeutuvasti. Ja sitten kolmanneksi Tämä on siis tärkeä sopimus ja sen pitää olla osa sitten laajempaa politiikkaa. Meidän pitää tietysti puhua vapaasta liikkuvuudesta, viisumeista. Sitten täytyy myöskin puhua yritysjohtajien liikkuvuudesta. Meidän pitää vaikuttaa näihin asioihin ja nämä ovat hyvin keskeisiä kysymyksiä. No sitten tästä siirtymäkaudesta jo puhuttiin ja että Euroopan pitää olla ymmärtäväinen. Olen samaa mieltä. Euroopan pitää ymmärtää ja toisin nopeammin kuin tavallisesti. Meidän pitää tehdä asiat hyvin ja pikaisesti, koska aika rientää. Ja Tunisian tilanne on nyt kiireellinen, ja kun katsotaan, miten maailma on epävakaa Tunisian rajoilla, niin sitten voidaan todeta, että tässä on kyseessä hyvin keskeiset asiat. Tämä oliviolikysymys on rakastu hyvin ja parlamentti tukee sitä, että kiintiötä korotetaan ja toivottavasti komissio kuulee tämän. Tämä on ensimmäinen merkki. Ja sitten kun Tunisialla nyt on näitä ongelmia, niin meidän ja teidän pitää antaa Tunisialle tulevaisuuden näkymiä ja pitää sanoa, että pian tilanne kehittyy, asiat menevät paremmin ja että on tulevaisuuden näkymiä. Eli nämä ovat asioita, joita toivottavasti voimme yhdessä viedä eteenpäin. Kiitoksia seuraavaksi Siko. Grazie Presidente. Un saluto. Kiitoksia. Haluaisin erityisesti tervehtiä suurlähettilästä Pidämme hyvänä sitä, että Tunisian hallitus heinäkuussa totesi, että se haluaa käynnistää nämä neuvottelut. Tärkeimmät asiat, keskeisimmät asiat tulivat jo esille komission ja kollegoiden ja suurlähettilään puheenvuoroissa. Eli kun puhutaan nyt näistä juridisista kysymyksistä, niin tietysti kannatamme sitä, että saamme aikaan sopimuksen Tunisian hallituksen kanssa, mutta kuten komissio totesi, on tärkeää, että myöskin Tunisian hallitus ja kaikki ne ponnistelut, joita on tehty, täytyy muistaa, että se on ensimmäinen Pohjois-Afrikan maa, joka on ollut järjestämässä demokraattisia vaaleja. Ja sehän on aiheuttanut sitten voimakkaita reaktioita terroristijärjestöissä. Eli meidän pitää kannustaa tämän tyyppiseen vastuunkantoon. Ja että arabikevät voi sitten toteutua konkreettisesti ja tästä Tunisian malli mutta tämä pitää olla vastavuoroista. Instituutiot tarvitsevat vakautta, selkeyttä, läpinäkyvyyttä, ja tässä tätä molemminpuolisuutta voidaan vahvistaa. Meidän täytyy auttaa heitä talouskasvussa, mutta myöskin on käsiteltävä mahdollisuuksia, joilla päästään juridisten sääntöjen avulla kasvuun ja tätä kautta saadaan aikaan demokraattisia hallituksia ja myöskin hallintoa eri tasoilla, joka toimii institutionaalisesti, juridisesti ja myöskin inhimillisesti. Ja näin EUn esimerkki näissä asioissa voi olla yhä selvempi. No sitten konkreettisesti meidän pitää saada aikaan sopimus, ja joka mahdollistaa sen, että Tunisia pystyy vahvistamaan kauppaansa ja yrityksiään, eli politiikkaa, jossa apuna on myöskin EU, kun ajatellaan kauppaa ja kasvua. Ja sitten, kun ajatellaan näiden investoijien määrää Tunisiassa, Euroopasta – Ja sitten näitä tietoja, joita on saatu komissiosta, eli 18 prosenttia tuontia EU-sta ja yli 20 prosenttia viennistä EU-hun. Siellä valmistusteollisuus on tärkeä ala, joka hyötyy sopimuksesta, samoin palveluala. Eli tämä kasvu liittyy kauppaan ja julkispalveluihin. Ja Euroopan unioni tukee sitä, että Tunisia on mukana tässä teollisessa yhteistyössä Välimeren alueella. Ja tästähän on puhuttu aikaisemmin. Eli meidän pitää kehittää pk-yrityksiä ja myöskin niitä, jotka investoivat ympäristökysymyksiin. Eli kaiken kaikkiaan tämä on hyvin keskeisen tärkeä sopimus ei pelkästään kasvun kannalta, vaan myöskin poliittisesti. Tässä on otettu esiin nämä ihmisoikeudet ja siellähän on ollut verisiä attentaatteja ja Me tuemme tätä neuvotteluprosessia ja muutenkin sitä, että me lähestymme nyt Tunisia vapaakaupankin kautta. Ja komissiolta kysyisin, siis tämä, tehän puhuitte jo tästä kaupallisesta yhteistyöstä ja tullien purkamisesta oliviöljyn osalta. Eli millaisia talousvaikutuksia tällä on ja mitä kauppatoimia sitten tehdään näissä kauppasuhteissa. Eli jos ajatellaan vaikka mitä Italiassa tapahtuu, siellähän oli tämä yksi tauti Puljan maakunnassa ja Sisiliassa, Sardiniassa, Liguriassa. Eli siellä on kriisi, erittäin paha kriisi, ja meidän täytyy nyt arvioida tilannetta kokonaisvaltaisesti. Se pitäisi ottaa tähän mukaan, eli täytyy nyt katsoa, millainen talousvaikutus näillä sopimuksilla on. Kiitos sitten Emmanuel. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä suurlähettiläs. Huomaamme, äh, että kyseessä ei todellakaan ole vain vapaakauppasopimus, josta keskustelemme. Tässä on poliittinen ulottuvuus, joka on aivan selvä ja vaikuttaa, että se on paljon selvempi vielä kuin muissa vapaakauppasopimuksissa. Ja meille eurooppalaisille itse asiassa tämä sopimus on myöskin tapa muistuttaa sitä, että Euroopan täytyy ehdoitta tukea Tunisiaa ja sen kehittymistä ja sen ponnistuksia demokratian tiellä. Tämä on aivan selvää ja jaan täysin edustaja Sarnesin sanat. Äh, tässä on kategorinen pakko onnistua näissä neuvotteluissa. Ja neuvotteluiden alun täytyy olla vahva poliittinen viesti ja tämän lisäksi myöskin vahva viesti investoijille. Hyvä suurlähettäjä, te sanoitte, että kyseessä on vapaakauppasopimus ja että sellainen on aina mahdollisuus ja riski. Ja jos ymmärsin oikein, meidän täytyisi varmistaa se, että mahdollisuuksia on mahdollisimman paljon ja riskejä mahdollisimman vähän, mutta Euroopassa mekin haluaisimme luoda sellaisen sopimuksen, jossa riskejä on mahdollisimman vähän ja niin mahdollisuuksia paljon. Uskon, että on aivan mahdollista päästä tällaiseen lopputulokseen. Jos otamme oppia kokemuksesta ja tässä katson komissioon, olisi mielestäni hyvä, että meillä olisi tiettyjä aiheita, vaikka meidän täytyy edetä nopeasti, joiden suhteen tehtäisiin vaikutusten arviointia, jotka ovat hyvin kattavia. Italialainen kollega puhui oliviöljystä, mutta minä haluaisin puhua myöskin muista Ähm, aloista kuin julkisista hankinnoista. Meidän täytyy rauhassa pohtia näitä asioita. Ja sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, mielestäni tämä on erittäin tärkeää on kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen Tunisiassa ja miksipä ei myöskin Euroopassa tällaisiin vapakauppasopimuksiin. Äh, mielestäni myöskin innovaatio on äärimmäisen tärkeää, jos voisimme kerrankin tehdä tämän tyyppisen äh, poliittisen innovaation ja uudenlaisen menettelyn neuvotteluissa. Se osoittaisi, että ei tässä ole vain kyseessä vapaakauppasopimus, vaan enemmän. Eh, uskon, että tämä voisi olla mahdollista, jos annamme poliittiset eh, keinot siihen. Tämä tukisi Tunisiaa ja kunnioittaisi, kuten on mainittua, mikä tärkeää sitä, että Eurooppa myöskin tukee demokraattisia voimia. Kiitoksia, Janik. Je n'étais pas du tout circonspect. Euh, nous avions une discussion. Niin, no meillä oli tässä keskustelu Marianen kanssa ja näistä asioista sitten vielä puhutaan. No kiitoksia oikein paljon suurlähettiläs. Jos nyt kuuntelen teidän välittämänne viestiä, niin kyseessä ei ole nyt vapaa kauppasopimuksen neuvottelut, vaan se, että Eurooppa tukee tässä teidän maatanne. Tämä on erittäin tärkeä elementti. Se pitää ottaa huomioon näissä neuvotteluissa. Ammattiliitot, työntekijät ovat erittäin tärkeässä roolissa tässä Tunisian demokratisointiprosessissa. Jos ammattiliitot ja työntekijät ja nämä ihmisoikeusliikkeet eivät tässä transition vaiheessa ole, ole kovinkaan rakentavassa vaiheessa, niin tällä hetkellä kuitenkin tilanne on se, että kansalaisyhteiskunnan tekijöillä on hyvin merkittävä rooli ja tehtävä tässä demokratisointiprosessissa ja kehitysprosessissa. Eli ei pidä tehdä sellaista sopimusta, joka jotenkin epätasapainottaisi tätä tunnisen sosiaalista yhteiskunnallista kehitystä. Nyt kun kuuntelin teidän puhetta, niin sain sellaisen vaikutelman, että tässä oikeastaan kyseessä on se, että nyt pyritään jotenkin ymmärtämään, että miten Eurooppa voi olla mukana tässä demokratisointiprosessissa ja miten voimme tukea tätä ja voimme tukea teitä näissä pyrkimyksissä. Me ymmärrän teitä, että tässä on, puhuta, voidaan puhua viisumikysymyksistä, näistä liikkuvuuskysymyksistä. Nythän pahoin pelkää, että Euroopan unioni, unioni on hyvin sulkeutunut näissä niin talouspuolella kuin tässä pakolaisongelmassakin. En tiedä mikä on nykytilanne, mutta meillä on miljoona tunnisialaista pakolaista. Tai tu- eli eli Tunisessa on niin paljon pakolaisia. Eli tämä on hyvin vakava ongelma ja tietysti epävakauttaa Tunisian tilannetta. Eli ymmärrän kyllä, mitä tässä on puhuttu näistä maatalousvuoden haasteista ja palvelualan haasteista, mutta luulenpa, että Euroopan unionin lähestymistapa ei voi olla se, että ajatellaan, että saataisiin tasapainoinen sopimus yritysten kannalta aikaisesti, vaan pitää nimenomaan kiinnittää huomiota näitä yhteiskunnallisiin kysymyksiin myöskin. Kiitos sitten Castaldon. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen AFET-valiokunnassa esittelijä, mitä tulee Tunisian ja EUn välisiin suhteisiin. Eli on laajempi poliittinen kysymys, ja pidän vain hyvänä tänäistä keskustelua ja myöskin tätä sopimusta, koska se on nyt saatu aikaan johdonmukaisesti. Meillä pitää olla tukeva ja auttava lähestymistapa Tunisian suuntaan. Monet kollegat ja suurlähetiläs muistuttivat tästä. Ja meidän täytyy muistaa se, että Tunisian vakaus ja vauraus on riippuvainen – Euroopan vakaudesta ja vauraudesta. Erityisesti nyt kun ajatellaan eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa. Vapakauppasopimus, josta nyt sitten neuvotellaan, pitää toteuttaa johdonmukaisella tavalla, mutta menen vähän enemmän nyt näihin yksityiskohtiin. Mehän tiedämme, että näiden kasviöljyjen kiintiö nousee no, ja sen tuotanto tulee nousemaan tämän sopimuksen ansiosta. Ja sitten Euroopan tullit laskevat. Ja sitten tästä saattaa ehkä kärsiä toinen ala, joka tällä hetkellä ei nyt ole kovin tärkeä Tunisian taloudessa. Eli kun katsotaan sosiaalikysymyksiä ja näitä etuja, niin voi olla, että, että tässä saattaa syntyä työpaikkoja, mutta ei kuitenkaan ole taattua, että palkat nousisivat tai että vahvistettaisiin työntekijöiden oikeuksia ja AY-liikkeen oikeuksia. On tärkeää, että tämä sopimus on mahdollisimman kattava. Emme voi rajoittua pelkästään vapaakauppasopimukseen, koska meidän täytyy miettiä nyt taloudellista integraatiota, joka on myöskin poliittista integraatiota. Eli näin ollen meidän täytyy toteuttaa näitä tärkeitä vaatimuksia, jotka liittyvät sosiaaliturvaan, työolosuhteisiin ja katsoa, miten tämä sitten vaikuttaa maataloustuotantoon Euroopassa. Monet kollegathan mainitsivat tästä ennen minua. Ikävä kyllä tällä hetkellä joissain tapauksissa, kuten Italiassa tämä kasvitauti on aiheuttanut paljon tuhoja. Eli meidän täytyy miettiä näitä tukitoimia. Voidaan puhua esimerkiksi pk-yritysten verohelpotuksista oliviöljysaralla ja sitten jonkinlaisia korvauksia, jotta voimme olla solidaarisia. Siellä on aloja, joita pitää tukea ja puolustaa, mutta meidän täytyy taata myöskin sitten omien yritystämme toimintamahdollisuudet. Sitten päästökysymys. Mehän odotamme, että työllisyys saadaan kasvuun ja meidän täytyy puuttua myöskin sitten investointeihin, joka tähtää vihreään talouteen ja luonnon monimutkaisuuteen. Sitähän meidän täytyy edistää tässä sopimuksessa. Ja sitten toinen aihe, joka on tärkeä, liittyy veteen. Mehän tiedämme, että Tunisialla on paljon ongelmia nyt tällä hetkellä. Siellä on myöskin vesikriisi ja maataloussektorin kasvaminen nostaa myöskin veden tarvetta. Ja siksi olisi tärkeää nyt puuttua tähän kriisiin, miettiä konkreettisia ratkaisuja, esimerkiksi toimet, jolla voidaan poistaa suolaa maaperästä. Se voisi olla yksi tapa, jolla voidaan parantaa maataloustuotantoa. Ja sitten PK-yritysten tilanne on tärkeä. Mitä tulee PK-yrityksiin, tuntevatko he nämä vaikutukset, joita tällä vapakauppasopimuksella tulee olemaan heidän tuotantoonsa ja voittoihinsa. Eli olisi hyvä, jos nyt jo tässä vaiheessa neuvotteluita voisimme keskustella näistä asioista heidän kanssaan, katsoa millaisia konkreettisia odotuksia heillä on ja millaisia olettamuksia saattaa olla esimerkiksi tullimaksujen osalta. Ja meidän pitäisi saada aikaan enemmän selvyyttä myöskin siihen, kuinka tärkeitä nämä kasviterveyteen liittyvät kysymykset on ja sitten tekijänoikeuskysymykset. Ja myöskin pitää miettiä sitten näitä kansainvälisiä toimia. Eli jos riittävän hyvin ei selitetä, millaista mekanismia tässä halutaan soveltaa, niin silloin on vaikein saada aikaan konkreettisia mahdollisuuksia pk-yrityksille Tunisiassa. Ja ehkä pitäisi puhua myöskin kansainvälisestä järjestelmästä, jossa eurooppalaiset pk-yritykset toimivatkin, eli kumpikin voisi rikastua toistensa kokemuksista. Ja sitten mikroluottokysymys myöskin on erittäin keskeinen, jotta PK-yritykset maatalousalalla pystyvät pysyvään mukana kilpailussa ja markkinoilla. Nämä ovat tietysti teknisempiä kysymyksiä, ja ulkoasioiden olemme ottaneet enemmän poliittisia kysymyksiä. Niitä ei voida välttää, esimerkiksi kun puhutaan tästä kiertosiirtolaisuudesta, ja toivottavasti saamme sitten konsensuksen näistä asioista, jotta olisi sitten mahdollisuus antaa mahdollisuus nuorille opiskelijoille ja työntekijöille Tunisiassa. Ja täytyy myöskin muistaa turvallisuuskysymykset ja sitten käsittelemme myöskin yhteistyötä poliisivoimien välillä Euroopassa ja Tunisiassa. Ja tällä tavalla voimme sitten uudistaa tätä alaa, antaa heille voimakasta tukea. Ja lopuksi vielä sanoisin, että on tärkeää ymmärtää, kuten ihan oikein totesitte, suurlähettiläs, on olemassa kiireellisiä asioita, joihin täytyy reagoida kiireellisesti. Ja todellakin toivon, että saadaan nyt aikaan sopimus ja saadaan myöskin tällainen investointirahasto, tällainen pieni Marshall-suunnitelma, jolla voidaan tukea Tunisia, koska jos jätämme käyttämättä tämän tilaisuuden ja emmekä muista, kuinka tärkeää on tukea ainoa todellista demokraattista siirtymää, joka on toteutunut arabikevän jälkeen, niin riskinä on silloin se, että meiltä häviää tämä viitekohta, ei pelkästään Maghreb-maailmassa, vaan koko arabimaailmassa. Ja toivottavasti nyt kaikki muistavat poliittisissa ryhmissä, että me voimme saada aikaan sopimuksen, joka on mahdollisimman tasapuolinen ja kunnianhimoinen. Kollegin, kollegin, ich habe jetzt ja kein... No niin, kollegat, en ole rajoittanut varjoesittelyiden puheaikaa, mutta jos kaikki nyt puhuvat vartin verran, niin sitten meillä ei ole mitään mahdollisuuksia käsitellä tai ottaa kaikkia puheenvuoroja. Ja varjoesittelijät tietysti saavat enemmän puheaikaa kuin muut, se on ihan perusteltua, mutta me olemme jo nyt 25 minuuttia aikataulusta jäljessä ja meillä on vielä monta kohtaa esityslistalla. Eli nyt todellakin pyytäisin, että pidätte lyhyitä ja täsmällisiä huomioita, koska muuten joudumme taas rajoittamaan sitten puheaikaa. No työjärjestyspuheenvuoro. Tämä liittyy kokouksen yleisestikin ehkä. Oh- Koordinaattoreiden kokoukseen. You refer to What? On which I'm referring to the new policy. Viittaan tähän uuteen politiikkaan, jonka juuri ilmaisitte, että varjoesittelijät saavat rajattomat ähm, puheajat ja koordinaattorit. So now... Tästä puhutaan koordinaattorin kokouksessa. Ja seuraavaksi sitten Pantseri, joka on Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtaja. Presidente, non voglio aprire un... Kiitoksia. En nyt halua aikaan konfliktia saada aikaan näistä puheenjohtajista, eli puhun lyhyesti. Eli tässä nyt on nyt sanottu monia asioita. Ne eivät neuvotteluiden pitää olla mahdollisuus, mutta meillä pitää olla oikea lähestymistapa, koska kokemus on osoittanut, että jos lähestymistapa on vain kaupallinen, niin silloin muut tärkeät kysymykset voivat jäädä varjoon, horisontaaliset kysymykset, kuten nämä sosiaaliset lausekkeet, yhteistyöpolitiikka, oikeudet. Eli silloin nämä olosuhteet saattavat pahentua tässä kyseisessä maassa, jota halutaan auttaa eurooppalaisella politiikalla. Eli siksi pyytäisin, tämän mietinnön osalta, eli esittelijältä pyytäisin, että tässä olisi sitovia kohtia. Tässä nyt puhuttu se, että kansalaisyhteiskunta pitää saada mukaan neuvotteluiden kaikkiin vaiheisiin. Meidän pitää käynnistää vaikutusten tutkimus sopimuksen vaikutuksista, ja meidän pitää kunnolla katsoa, millaisia seuraamuksia on sillä, että julkiset markkinat avataan sitten eurooppalaisille yrityksille. Ja meidän täytyy välttää se, että tällaisissa toimissa aiheutetaan tuhoa tietyillä sektoreilla, mitä tulee työpaikkoihin Tunisiassa. Eli pidän hyvänä sitä, että nämä asiat, jotka nyt mainitsin lyhyesti, olisivat mukana työssänne omassa valiokunnassanne. Kiitos. Maria. Kiitos sitten Maria. No, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia suurlähettiläälle haluaisin kertoa teille pienen anekdootin. Olin Tunisiassa ja Tunisissa erityisesti sellaisessa yrityksessä, joka laitteli jätteitä. Ja tämä yritys on hyötynyt assosiaatiosopimuksesta ja hyötynyt julkisista hankinnoista, avoista. Ja y- saksalainen yritys sitten voitti tämän hankintakilpailun ja, ja itse asiassa tunisilainen väestö tai asiakaskalta sitten rahoittaa tätä ja, ja tätä yritystä rahoitetaan hyvin. Mutta sitten tässä on kuitenkin sellainen puoli jätteitä, joita, joista huolehtii kunta tai kaupunki ja näistä tai tästä puolesta itse asiassa ei olla vastuussa siltä osalta, että miten se vaikuttaa ympäristöön ja kansalaisiin. Ja itse asiassa työntekijöitäkään ei suojella tältä toiminnan osalta. Eli jos me kehitämme jonkinlaisia malleja, jos nyt ymmärrän hyvin, kansalaisyhteiskunta ja tunnisia, eivät halua tällaisia toimintamalleja tähän vapaakauppasopimukseen. Eli aivan kuten edustaja Sanne sanoi, jos haluamme sopimuksen, joka ei ole niinkään win-win. No, tämä on e- erityisesti tällainen voittopuolinen eurooppalaisille, mutta halutaan itse asiassa sellainen sopimus, että tunnialaiset ymmärtävät tai käyvät myöskin tätä neuvottelua, jota käydään täällä. Eli halutaan itse asiassa antaa tunnisijalle oikeus säädellä, eli halutaan suojella yhteisön, suuren yhteisön intressejä ja halutaan tukea julkista sektoria ja halutaan sellainen luku tähän, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä, kestävästä kehityksestä niin ympäristön kuin työntekijöiden oikeuksienkin puolta. Ja lopulta halutaan riidanratkaisumenettely tähän myöskin. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä suurlähettiläs. Äh, olen todellakin onnellinen tästä äh, talous- ja kauppasopimuksesta Tunisian kanssa. Mielestäni kyseessä ei ole vain talouden integraatiosopimus, joka meidän pitäisi toteuttaa, vaan myöskin poliittinen sopimus. Tämä on todettu ja mielestäni se on erittäin tärkeää. 30 vuoden ajan olen kesälomani viettänyt Tunisiassa. Näin tein tänäkin kesänä ja on hyvin harmillista nähdä, minkälaisia ongelmia turismissa on. Turismi on romahtanut, erityisesti eurooppalaisten turismi. Algerialaiset ovat hiukan tilannetta pelastaneet. Äh, haluan todeta myöskin, että islamilainen terrorismi on um, huono esimerkki Tunisiassa. Huono esimerkki on nimittäin se, että radikaalit eivät voi sallia sitä, että Tunisiassa saadaan aikaan todellinen demokratia ja näin on tapahtumassa. Tämä on ainut arabimaa mielestäni, joka voi saavuttaa todellisen demokratian. Olemme pitkällisesti puhuneet kansalaisyhteiskunnasta, olen täysin samaa mieltä yrittäjien ja ammattiliittojen roolista, mutta emme saa unohtaa naisten roolia. Ilman tunisialaisia naisia olisi ollut hyvin vaikeaa luoda demokraattista siirtymää, ja kollegani Castaldo sanoikin tämän jo. Mielestäni meidän täytyy luoda Marshall-ohjelman kaltainen ohjelma Tunisian tukemiseksi. Mielestäni on hyvin tärkeää ja tämä on selvää, että meidän täytyy tarkastella teknisiä seikkoja, joita näkisimme hyvät ja huonot puolet tunisialaisille yrittäjille ja Euroopalle, mutta meidän täytyy olla anteliaita tunisialaisia kohtaan. Meidän täytyy luoda todellinen Marshall-ohjelma, sillä on hyvin tärkeää, että Tunisia onnistuu. Ettei se ole huono, vaan että siitä tulisi hyvä esimerkki. Merci beaucoup, Ima. Kiitos sitten, Ima. Kiitoksia puheenjohtaja suurlähettiläs. Nyt täytyy ottaa tietysti tärkeää, ottaa huomioon kuinka tärkeää taloudellisesti tämä sopimus on, mutta siinä on myöskin poliittinen ulottuvuus. Ja meidän täytyy nyt todella saada vakuuttuneeksi kansalaisyhteiskunta Tunisiassa siitä, että tämä on hyvä sopimus. Olin vähän huolissani siitä, mitä sulatille sanoi siitä, että aluksi tämä EU-sopimus torjuttiin hänen maassaan. Eli meidän täytyy ensinnäkin muuttaa tämä näkemys. Eli meidän pitää nyt miettiä poliittista ulottuvuutta, ja EUn pitää saada takaisin uskottavuuttaan tunnisian kansalaisyhteiskunnalta. Ja meidän pitää toimia konkreettisesti, koska ikävä kyllä Euroopassa on yritetty toimiin liian myöhään ja joskus väärin toimiin jopa. Eli haluaisin tietää, mikä on tiesuunnitelma, jotta kansalaisyhteiskunta saadaan mukaan ja sillä tavalla voidaan taata avoimuus, koska jos he ymmärtävät, että me toimimme kansalaisyhteiskunnan hyväksi, niin silloin se on molemmin puolista. Ja olen samaa mieltä kuin edustaja Fisas. Me emme voi unohtaa naisten roolia ja on hienoa, että pääneuvottelija on nainen. Ja pyytäisin, että komissio todellakin innovoi tässä kysymyksessä ja että meidän pitää varmistaa se, että naiset todellakin hyötyvät tästä ja että he sitten voivat hyötyä tästä kasvusta ja työllisyydestä. Sitten Scholz. Hyvä puheenjohtaja, varjoesittelijä Patrick, joka ei päässyt paikalle, hän pyysi minua sanomaan muutaman asian. Ymmärrän tästä keskustelusta, että minun ei pitäisi nostaa esille liikaa kysymyksiä. Niitä kysymyksiä, joita hän minulle esitti tai hän pyysi minua esittämään. Ja ne liittyy erityisesti siitä, siihen, että miten kansalaisyhteiskunta on mukana tässä sopimuksen solmimissa. Tämä on, voisi ehkä monimutkaista tai hankaloittaa tätä tilannetta. No hän kysyy seuraava Kansalaisyhteiskunnan vaatimus on se, että haluat tulla paremmin kuulluksi ennen kuin nämä neuvottelut aloitetaan. Ja monet yhdistykset ovat valittaneet siitä, että hyvin selektiivisesti on valittu se, että mitä ryhmiä otetaan mukaan tähän dialogiin, minkälaisia toimijoita. Eli kuinka tämä vuoropuhelu oikein järjestetään, jos jätetään huomioimatta osa tunnilaisesta kansalaisyhteiskunnasta. No sitten toisekseen hän kysyy seuraavaa. Pitäisikö meidän pohtia aiempaa Välimeren unionia? Senhän oli tarkoitus olla vastaus tähän yhteistyökuvioon Välimeren maiden ja EUn välillä. Ja kun tämä unio ei onnistunut, niin tämä johtaa seuraavaan kysymykseen, pitäisikö mennä sitten tähän kahdenväliseen lähestymistapaan. Ja sitten hän kysyy myös tästä liikkuvuusluvusta. Tunisiahan on mukana Horisontti 2020 ohjelmassa, eli pitäisikö ihmisellä olla mahdollisuus tulla Euroopan unionin alueella tässä sopimuksen luonnoksessahan näin ei ole. Kiitos sitten ECRn Mario esittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia sulähettelys. Nämä tunnisäneuvottelut meille osoittavat, että meidän täytyy todellakin muistaa nämä kaupalliset yhteydet Tunisiaan. Se on prioriteetti EUlle. Ja meidän täytyy saada takaisin kiinnostusta investoijilta Tunisiasta. Ja tällä tavalla voidaan saada uutta pontta työllisyydelle ja kasvulle maassanne. Me kannatamme ehdottomasti tätä uutta askelta ja uutta siirtymävaihetta jonka pitää johtaa sitten taloudelliseen kehitykseen. Ja näin Tunesia on sitten strateginen ja luotettava kumppani EUlle. Ja palaan vielä asiaan, josta Kortis puhui, eli tämä pakolaisongelma. Nyt kun katsotaan, mitä vuodesta 2011 jälkeen on tapahtunut ja nämä pakolaisvirrat ovat syntyneet, onko tämä tilanne nyt hallinnassa maassanne? Teillä on aika hyvää rajavarmontaa ja teillä on rekisteröintijärjestelmä pakolaisten osalta. Ja samanaikaisesti sitten 1,8 ihmistä on pysäytetty, eli siellä on hyvin paljon pakolaisia maassanne. Ja tämä asia täytyy nähdä yhteydessä siihen, mistä tänään nyt puhutaan, eli vapakauppasopimukseen. Eli siksi kysyisin, tämähän on tärkeä läpikulkumaa lähinnä libyalaisille pakolaisille – ja Tunisiassa on nyt sitten tällä hetkellä paljon pakolaisia. Ja miten te arvioitte, että miten tämä sopimus tulee vaikuttamaan pakolaispolitiikkaan maassanne ja millä tavalla tällä tuleva sopimus voi sitten parantaa tilannetta maassanne Tunisiassa, mutta myöskin niiden pakolaisten osalta, jotka ovat maassanne ja millä tavalla tämä voi sitten ehkä lannistaa ihmisiä lähtemästä tälle vaaralliselle matkalle veneissä, jotta he todella, mitä voidaan tehdä, että he eivät lähtisi tällaiselle matkalle. Now we have, uh, no niin, kollegani puhuivat näistä kauppakysymyksistä ja myöskin poliittisista kysymyksistä. Ja nyt sitten pyytäisin, että ulkosuhdehallinnon edustaja – kertoisi meille hiukan tästä poliittisesta tilanteesta. Ja Vena Savage, Maghreb-yksikön johtaja, voi kertoa meille hiukan tästä tilanteesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tietoinen siitä, kuinka äh, paljon aikarajoja on ja minun on pakko nyt puhua lyhyesti. Pyrinkin niin tekemään. Uskon, että aivan aluksi meidän täytyy todeta, ja tämä täytyy sanoa epäröimättä, että Euroopan unionin tuki Tunisialle on ehdoton prioriteetti unionille ja myöskin korkealle edustajalle Frederica Mogherinille. Ja vaikka onkin erittäin tärkeää käynnistää neuvottelut Euroopan unionin ja Tunisian välisestä kauppasopimuksesta, josta olemme tänään puhuneet täällä. Haluaisin myöskin muistuttaa kuitenkin jäsenille, että tukemme Tunisialle vallankumouksen jälkeen on ollut vankkumatonta ja että emme ole vain kolminkertaistaneet apuja, joita suuntaamme naapurustovälinen kautta maalle, mutta myöskin Eurooppa on kuunnellut paljon tarkemmin kansalaisyhteiskuntaa ja kaikkia poliittisia toimijoita Tunisiassa. Me olemme tukeneet heitä. Meillä on ollut eh, Bernardo Leon eh, eteläisen naapurustoalueen erityislähettilässä, joka on ollut väsymätön tukija kvartettineuvotteluissa, joka, joka on auttanut eh, siinä, että olemme saaneet syntymään demokraattisen perustuslain Tunisialle. Nämä olivat eilisen haasteita ja tämän hetken haasteet ovat luonnollisesti se, että meidän täytyy tutkia, mikä aiheutti Tunisian vallankumouksen. Olipa kyseessä sitten alueellinen epätasa-arvoisuus, olipa kyseessä sitten luonnollisesti se, että vapauksia, julkisia vapauksia puuttuu. Tämä olipa kyseessä sitten taloudellinen vaikea tilanne, jossa Tunisia tällä hetkellä on. Ja tämä oli todellisuutta jo ennen näitä hirvittäviä iskuja, jotka kohtasivat tänä vuonna Tunisiaa. Tähän liittyen jaantaakseni esimerkin siitä, kuinka laajaa tukemme Tunisialle on ollut. Tunisiassa on edustaja De Kerkovin, terrorismin vastaisen työn koordinaattorin vierailu, jonka myötä ollaan käyty korkean tason dialogia Tunisiassa, jotta voisimme tunisialaisten ystäviemme kanssa tarkastella yhdessä erilaisia tapoja, joilla Eurooppa voisi lähteä liikkeelle tukeakseen Tunisia tämän uuden ongelman edessä. Kaiken kaikkiaan tässä en halua toistaa kaikkia muita elementtejä, jotka on jo mainittu eri puheenvuoroissa. Olipa kyseessä sitten oliiviöljykiintiöiden kasvattaminen tai makrotaloudellinen tuki. Kollegamme komissiossahan tutkivat tälläkin hetkellä sitä, kuinka voisimme olemassa olevaa tukea käyttää ja kuinka voisimme lisätukia löytää Tunisialle. Kaiken kaikkiaan me pyrimme saattamaan liikkeelle kaikki taloudelliset mahdollisuudet, joita meillä on käytössämme, kaikki välineet, jotka meillä on käytössämme, mutta ei riitä, että käytämme kaikkia mahdollisia välineitä. Monet puheenvuoron käyttäjät ovat puhuneet kansalaisyhteiskunnan panoksesta. Tämä on erittäin tärkeä seikka luonnollisesti se on mukana tavassamme hoitaa suhteita assosiaatiosopimuksen puitteissa. Sehän meidät yhdistää Tunisiaan. Tässä yhteydessä voisin puhua esimerkiksi uudesta järjestelmästä, uudesta menettelystä, jonka olemme ottaneet eh, mukaan Tunisiassa tunisialaisten kumppaneidemme kanssa, erityisesti ennen jokaista alivaliokunnan teknistä tai poliittista kokousta. Järjestämpä sitten kokous Brysselissä tai Tunisiassa. Meillä on kolmikantaneuvottelu Tunisian ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa koskien näitä suhteita, jotka ovat poliittisia tai teknisiä. Eli me pyrimme mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon tämän erittäin tärkeän ulottuvuuden, ottamaan huomioon Tunisian vallankumouksen ulottuvuuden aivan jokapäiväisissä tunnisia suhteissamme. Olen todellakin tietoinen siitä, kuinka paljon aikarajoja meillä on, mutta haluaisin vielä korostaa sitoumustamme Tunisiaa kohtaan. Se on vankkumaton. Se on ollut sitä vuodesta 2011 lähtien. Se on yhä sitä ja tulee olemaan sitä tulevaisuudessakin. Tunisian edennyt tilanne, parantunut tilanne ei ole vain tyhjää sanahelinää. Ja haluaisin sanoa, että me haluamme tällä hetkellä antaa pääministeri Saidille, joka vieraili täällä heinäkuussa ja joka tulee vierailemaan ulkoasiain neuvostossa vastauksen. Ja tämä vastaus tullaan muotoilemaan tulevina viikkoina. Ja me pyrimme antamaan vastaukseen, va- laajen vastauksen, joka tyydyttäisi tunisialaisten kumppaneidemme odotuksia. Haluan siis vakuuttaa, että Tunisian suhteemme ovat äärimmäisen tärkeät. Ja annamme kaiken suurimman mahdollisen huomion niille Euroopan unionissa ja ulkosuhdehallinnossa. Kiitoksia. Mm, monsieur Ambassadeur. Kiitoksia sitten suurlähettiläs. Olkaa hyvä. Intervenir tout à Niin, hetki sitten halusin käyttää puheenvuoron ja selvittää hieman tätä pakolaistina, että tunnette syyrialaisten pakolaisten tilanteen, pakolaiset, jotka tulevat Euroopan unioniin. Meillä neljän vuoden ajan on otettu vastaan kaksi miljoonaa libyalaista ja tämä on itse asiassa kolmannes Libyan väestöstä. Eli te ymmärrätte nyt, että tilanne on hyvin hankala. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh, Madame... Kiitos sitten. Mun jos onko teillä vielä jotain lisättävää? Very briefly because I... Ihan lyhyesti. Tässä kysyttiin näistä vaikutusten arvioinneista – ja me teimme tällaisen tutkimuksen komissiossa. Ja Castaldo viittasi jo tiettyihin päätelmiin ja suosituksiin tässä vaikutusten arvioinnissa. Siinä valmisteltiin neuvotteluita ja nyt tarkoituksena on tehdä arviointeja eri aloilla, jotka ovat mukana neuvotteluissa – ja katsomme myöskin millaisia intressejä Tunisian puolella on. Eli tätä nyt työstetään Tunisian neuvottelijoiden kanssa. Ja tulevaisuudessa voimme sitten antamaan vähän enemmän yksityiskohtaista tietoa tiettyjen sektorien tilanteesta. Me tiedämme, että tämä on tärkeä kysymys myöskin kansalaisyhteiskunnalle Tunisiassa. Ja olemme teettäneet arviointeja aikaisemmin liittyen siihen, miten tämä assosiaatiosopimus on toiminut ja millaisia heikkouksia siinä on. Ja tästä syystä olemme ehdottaneet tätä sopimusta, mutta olemme valmiita jatkamaan tätä prosessia tulevaisuudessa. Merci, Madame Sarnes. Kiitos sitten, de Sarnes. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kollegat ovat puhuneet jo tästä, joten olen nyt iloinen sitä, että täällä ollaan samaa mieltä asiasta. On aivan selvää, että että kyseessä on jotain enemmän kuin vapaakauppasopimus. Eli meidän pitää työstää strateginen sopimus, meidän pitää työstää poliittinen sopimus ja hyvin kiireellisesti tarvittava sopimus Tunisiassa tätä tarvitaan kipeästi. No, kaikki tästä ovat puhuneet ja jokainen kollega toi oman kantansa ja omat aiheensa tähän esille. Ja tietysti tarkastuksella tätä sitten tämä mietintää muokataan. Tämä on normaali toimintatapa. Haluaisin vielä korostaa sitä tapaa, jolla me työstämme tätä sopimusta. On erittäin tärkeää, että komissio todella ymmärtää syvällisesti että mistä tässä on kyse ja tehdään tiettyjä päätelmiä ja aivan kuten monet sanovat, innovaatioisuus on tässä tärkeää. Ja meidän parlamenttimme, meidän komissiomme tai valiokunnan erityisesti on tärkeässä tehtävässä tulevien kuukausien aikana. Meidän pitää olla valmiita vuoropuheluun Eh, Tunisian parlamentin kanssa ja meidän pitää löytää tässä oikeat toimintatavat, niitä juuri nyt ollaan pohtimassa. Eli meidän pitää todella saada demokratia etenemään tässä yhteisössä. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä tapaamisia meille kaikille. Kiitoksia. Dank, das war die erste. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen keskustelu ja käsittelemme päätöslausumaesitystä sitten 19. marraskuuta. Kiitoksia. Sitten kohta 18 esityslistalla Euroopan investointipankki, vuosikertomus 2014. Euroopan investointipankillahan on mandaatti investoida myöskin kolmansiin valtioihin, niin sanottu ulkoinen lainausmandaatti. Ja siksi meillä on nyt mahdollisuus tarkastella tätä tilannetta. Ja nyt annan puheenvuoron sitten esittelijälle Jadolle. Merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän nyt kun aikaa ei enää ole kovinkaan paljon ja käytimme edellisen keskustelun paljon aikaa ja kun meillä on mahdollisuus tähän lausuntoon vielä palata myöhemmin, puhua lyhyesti. Kuten tiedätte, joka vuosi luonnollisesti Euroopan investointipankki julkaisee vuosikertomuksensa ja Euroopan parlamentin rooli on arvioida tätä kertomusta. Tämä kertomus tehdään kiertävällä menettelyllä äh, EKON valiokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan välillä tänä vuonna talousarvion valvontavaliokunta on vastuussa, mutta luonnollisesti ottaen huomioon, kuinka tärkeää Euroopan unionin ulkopuolista toimintaa Euroopan unionin investopankki harjoittaa, meille on äärimmäisen tärkeää antaa oma lausuntomme kertomuksesta. Tekisin muutaman huomion ne perustuvat tämän parlamentin tekemään työhön ja tämän valiokunnan tekemään työhön liittyen äm, vienti, luototuslaitoksiin ja Euroopan investointipankin ä, äh, toiminnan säännönmukaisuuteen äh, luot, äh, vientiluototuslaitoksissa erityisesti ähm, perussopimuksen artiklan 21 mukaisesti. Ja nehän inspiroituvat myöskin, sillä tämä kertomus on erittäin hyvä. Ekonin äh, mietintö viime vuonna oli erittäin hyvä äh, EIPn äh, vuotikertomukseen liittyen, inspiroinut siis vuodesta 2013. Muutama alkuajatus. EIPn toimintaan liittyen ja tavoitteisiin Euroopan unionin ulkopuolisen toimintan tarjoitteisiin liittyen perussopimuksen artikan 21 mukaisesti. Me tulemme omassa lausunnossamme ehdottamaan, että komissio ulkosuhdehallinnon kanssa yhdessä voisi luoda vuoden 2016 strategian, joka tekisi mahdolliseksi ymmärtää paremmin tämän ei-taloudellisen ulottuvuuden EIPn toiminnassa. Olipa kyseessä sitten luonnollisesti ihmisoikeuksiin liittyvä toiminta, köyhyyden vastainen taistelu, ympäristötyö ja luonnollisesti Euroopan unionin strategia, puitteisto ja toimintasuunnitelma ihmisoikeuksia koskien. Tiedämme, että investointipankki, minähän olen tehnyt tästä asiasta jo mietinnön täällä valiokunnassa muutama vuosi sitten. Tiedämme, että EIP on hyvin paljon parantanut toimintaansa. Sehän on sille kunniaksi ja myöskin parantanut sekä toimintaansa avoimuutta että sen kohdentamista. Ja tässä toiminnan operatiiviset eh, johto ajatukset näissä eh, teknisissä, operatiivisissa EIPn alueellisissa suosituksissa ovat hyvin tärkeä askel. Sitten vielä toinen mm, pohjaajatus työlle, EIPn työ ja ihmisoikeudet. Me olemme esimerkiksi sitä mieltä, että on vielä parannettavaa. Voisimme ottaa Azerbaidžanin esimerkiksi siellä EIP vuonna 2000 2014 jatkoi työtään huolimatta siitä, että ihmisoikeustilanne huononi merkittävästi kentällä. Ja tästä näkökulmasta katsoen, tämä asiahan tulee esiin monta kertaa, se on kuitenkin meille täällä valiokunnassa hiukan uusi ajatus. Meidän pitäisi tarkastella sitä, mikä voisi olla eurooppalaisen sovittelijan rooli jotta parantaisimme ihmisoikeustilannetta. Kuinka oikeusasiamies voisi toimia tärkeimmässä roolissa näissä yhteyksissä? Sitten ympäristöön ja ilmastoon liittyvä ulottuvuus, EIP, kiistämättä on saanut hyvin paljon edistystä aikaan ilmastostrategian alalla, Euroopan unionin strategian alalla, ja tämä on sellainen toimi, jota me haluaisimme vahvistaa, erityisesti nyt kun Pariisin ilmastokonferenssi on tuloillaan. Olipa kuitenkin Mar- Pariisin tulos mikä tahansa, ilmastoasiat eivät tule katoamaan, ja me tarvitsemme jonkin verran aloitteita, suosituksia luonnollisesti EIPn toimiin liittyen, olipa sitten ähm, kyseessä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtävä toimet tai erilaisen äh, eri ei-hiililähtöisen energian tuotanto tai energiatehokkuus ja se, kuinka voisimme saavuttaa nämä uudet energiatehokkuusvaatimukset hiilidioksidipäästöjen eh, osalta kilowattituntia kohti. Sitten vielä neljäs osa liittyen läpinäkyvyyteen, erityisesti eh, taloudellisten välittäjien suhteen meille. Ja tämähän on käynnissä ollut keskustelu täällä Euroopan parlamentissa kertomusten osalta. On erittäin tärkeää, että EIP olisi tiukempi taloudellisten välittäjien toiminnan suhteen, erityisesti niiden avoimuuden, polkumyynnin, veronkierron, verotoimien suhteen. Ne saattavat olla aivan unionin periaatteiden vastaisia, kuten mainitsin. Ja EIPn sisällä voitaisiin myöskin kehittää oma tutkinta, valvonta, menettely näiden taloudellisten välittäjien suhteen. Sitä viides osa meidän täytyy luonnollisesti osallistua veron kiertoa vastaan tehtävään työhön ja veroparatiisia ja vastustavaan työhön, mutta tässäkin asiassa mielestämme EIP voisi olla liikevoimana taistelussa veronkiertoa vastaan. Se voisi varmistaa sen, että yksikään taloudellisista toimijoista välittäjistä ei toimi eikä tue eikä osallistu luonnollisesti veronkiertoon eikä veroparatiisitoimintaan. Ja sitten tämä viimeinen osa kyseessä on kantelumekanismin uudistaminen EIPn sisällä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen mekanismi. Ja tässä yhteydessä voisimme esittää kysymyksen, kuten juuri sanoin, siitä voitaisiinko tehdä jonkinlainen muistio, työmuistio, mm, sopimuskirjelmä ähm, EIPn ja Euroopan oikeusasiamiehen välillä näihin kysymyksiin liittyen, että voitaisiin taata se, että avoimuutta on mahdollisimman paljon, kun tehdään kanteluja siitä, että EIPn rahoitusta on käytetty väärin. Kiitoksia. Kuuntelen luonnollisesti kommenttejanne sekä nyt että tulevina viikkoina ja kuukausina. Kiitoksia. Herra Tsiku. Kiitoksia sitten Tsiku. Si, presidente. Eh. Niin, puheenjohtaja. Yritän nyt puhua lyhyesti. Eli puhun lyhyesti. Olen tietysti samaa mieltä siitä, mitä kollega sanoi, ja puhun nyt lyhyesti siitä, mikä on intavaliokunnan rooli. Euroopan investointipankki, kuten tiedämme, on tärkeässä roolissa, kun ajatellaan ulkoisia kauppasuhteita. Ja meidän täytyy rahoittaa jatkuvasti infrastruktuuria, jota on jo olemassa. Meidän pitää tukea pienten yritysten kansainvälistä toimintaa – meidän täytyy tukea niitä ja eurooppalaista yritysverkostoa ja välineitä, joilla tuetaan pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät kasvamaan. Ja meidän täytyy edistää myöskin tekijänoikeuksia ja eurooppalaisia merkkejä maailmassa. Meidän pitää muistaa eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ja Euroopan investointipankilla on tärkeä kysymys, kun ajatellaan näitä tavoitteita. Ja sitten pitää tukea myöskin pekoyrityksiä ja siksi haluaisin, että tässä lausunnossa todettaisiin selkeästi, kuinka keskeisiä nämä kysymykset ovat. Damos. Kiitos sitten Damos. Mr. Chairman. Um, I should be Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan puhua lyhyesti. No, ei minun ole ihan vihainen, mutta äh, älkää välittäkää. No ensinnäkin haluaisin sanoa erittäin tärkeän ajan. Ensinnäkin ihailen äärimmäisesti vihreitä politiikkoina. En tiedä, onko täällä vihreitä kollegoja, mutta erityisesti äh, Shadowta ihailen suuresti. Äh, vihreillä on sellainen ajatus, että ajatus, että eurooppalainen yritystoiminta viedään takaisin kivikaudella. Ja tämä itse asiassa <laughs> johtaisi aivan valtavaan köyhyyteen ja köyhyyteen ja kärsimykseen, mutta eivät niin valtavan hienoja politiikkoja, että he itse asiassa saavat läpi suurin osan näistä tavoitteistaan. Saavat paljon tukea minun maassani. He ovat ääri vasemmalle ja saavat sieltä tukea. No, tässä kun puhuttiin näistä laitoksista, no hä, hänen maassaan tämä vaikuttaa eri tavalla kuin minun maassani. Ja nythän sitten puhuu tässä Euroopan investointipankista. No, minä luin samantyyppisen raportin noin neljä vuotta sitten, joten olen aivan ällistynyt, että kun nämä asiat menevät eteenpäin Euroopan unionissa, miten tämä toimii, koska ne ovat melko hyvin hallinnointi. Ja me kuulimme kuitenkin tässä edustaja Shadolta, että on pyritetty itse asiassa politisoida näitä Eipän, EIPen toimia vihreiden politiikkojen tavoitteiden mukaisen. No hienoa, jos tämä saadaan aikaiseksi, mutta meidän ei nyt pitäisi mennä tähän lankaan. Tämä olisi aivan valtavan haitallista Erityisesti jos ajatellaan oman valipiirin kansalaisia ja oman maani kansalaisia. Tämä olisi aivan valtavan huono suunnan. Mutta sitten toinen asia vielä. Toisin kuin EPP ja ECR ja sosiaalistiryhmä, me tuemme vahvasti avoimuutta. Ja tässä Jadon esittelyssä on, mietinnössä on tiettyjä asioita, joita haluan tukea. Kiitoksia kind of Eli ehkä uuden tyyppistä yhteistyötä. No niin, Jude, ole hyvä. Um. Kiitoksia. Olen hiukan yllättynyt. Ajattelin juuri sanoa, että pidän hyvänä keskustelua avoimuudesta, mutta, mutta koska minut nyt kategoroitiin yhdellä tavalla yhdestä puolueesta, niin täytyy korostaa sitä entistä enemmän. Tässä lausunnossa halusimme korostaa sitä, millaisia yhteyksiä on kauppapolitiikalla ja investointipankin ulkoisilla toimilla. Ja meidän täytyy varmistaa, että voimme viedä eteenpäin poliittista johdonmukaisuutta toiminnassamme, eli asioiden pitäisi siirtyä samaan suuntaan. Ja tässä hengessä SND-ryhmä tekee sitten ehdotuksia, ja monet niistä varmasti saavat taakseen konsensuksen. Kaikki vuosikertomukset ovat tärkeitä, mutta vuoden 2014 kertomus on ehkä yksi kaikkein mielenkiintoisimpia Euroopan investointipankin osalta, koska se oli ensimmäinen vuosi tässä uudessa ohjelmointikaudessa. Siellä on 30 miljardin takeet pankille ja toiseksi Euroopan investointipankki antoi valtavasti lainaa epävakaille naapurusalueille. Ja tähän liittyy tietysti myöskin muita kaupan toimia. Ja erityisesti täytyy panna merkille, että kolmannes rahoituksesta Ukrainaan vuonna 2014 tuli Euroopan investointipankista. Eli tämä selkeästi osoittaa, millainen rooli investointipankilla on osana EUn ulkotoimintaa. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että kun toimimme arkaluontoisilla aloilla, niin pankin pitää toimia poliittisten suuntaviivoiden mukaisesti. Vuosikertomuksessa myöskin korostetaan, että 15 prosenttia lainoista meni AKT-maihin ja se on noin 1,2 miljardia euroa yhteensä. Ja samana vuonna neuvottelut saatiin päätökseen monien talous- sopimusten osalta. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Janik ehdotti. Eli meidän pitäisi nyt tarkastella, miten näitä varoja on kohdennettu, jotta voisimme paremmin ymmärtää, päästäänkö niillä tavoitteisiin, eli kestävän kehityksen, ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, täystyöllisyyteen, ympäristölliseen vastuuseen. Se on erittäin tärkeää. Tämä ei koske ainoastaan pk-yrityksiä ja myöskin mikroyrityksiä. Ja me laadimme sitten tarkistuksia näiden linjojen mukaisesti. Ja meidän täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan ehdotuksia investointipankin osalta. Ja sillä pitää olla sitten joustavuutta, jotta se pystyy toimimaan kriiseissä ja että lainat ovat mahdollisia hyvin nopealla aikataululla. Eli tämä on sosialistien kanta. Ja nyt odottelemme sitten hyvää yhteistyötä teidän ja vihreiden kanssa ja kaikkien muiden outojen kumppanien kanssa, joita olette saaneet tämän mietinnön yhteydessä. Kiitoksia. Investointipankin ja komission välinen tilanne on hyvä pitää mielessä, mutta komission politiikan pitää tietysti silloin olla myöskin hyvä ja toimiva. Sitten Helmut. Um, Kiitoksia. Minä haluaisin tukea Janikin esittelemää tarkastelutapaa. Meidän pitäisi ottaa tämä vuosikertomus vuodelta 2013 ohjelinjaksi uudelle vuosikertomukselle. Meidän pitäisi tätä kriittistä taloudellista tilannetta vertailla eh, Euroopan unionin sisällä. Pitää sitä mittapuuna ulkoisissa suhteissa. Ja meidän pitäisi antaa EIPlle määriteltyjä tehtäviä. Äh, Isten toisekseen äh, minä puhun tästä syvällisemmin Janekin ja muiden kollegoiden kanssa. Meidän pitää tarkastella EFSin roolia. Mikä sen reeli, rooli on siinä, äh, että saamme tiettyjä investointeja kuinka löytäisimme Euroopan unionin sisäiselle kasvulle investointeja, investoijia ja mitä tämä tarkoittaa Euroopan unionin kauppastrategialle ajatellen. Ja tämä johtaa meidät kolmanteen seikkaan. Komissio ja komission jäsen Malmström erityisesti, miksi he ovat esitelleet tällaisen kymmenen seuraavan vuoden kauppastrategian kun komission jäsen on ollut mukana työssä, ja kun meillä on ollut nimenomainen Task Force-työryhmä, joka on tarkastellut kauppasuhteita ja kumppanimaidemme tilannetta. Tämähän on strategia, jota olemme kehittelemässä, mutta se keskittyy yksinomaan Euroopan unionin intresseihin, mutta meidän pitäisi myöskin pystyä tukemaan muiden kolmansien maiden intressejä ja kehitystä kumppanimaiden. Sitähän juuri puhuttiin äsken Tunisian edustajan kanssa. Kiitoksia sitten komissiosta Laura Mijisau. No, not here. Anybody else from the... Siis onko komissiosta joku muu paikalla? Ei. Jean-Charles, siis joku. Yes, thank you, Mr. Chair. I can only... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin oikeastaan vastata vain tähän viimeiseen kysymykseen, jossa puhuttiin tulevasta kauppastrategiasta ja siitä, että otetaanko huomioon kauppakumppaneiden edut. No en tietysti voi aivan suora sanoa, mitä tässä kauppastrategiassa sanotaan. Se julkaistaan kolme viikon päästä, mutta voitte luottaa siihen, että meillä on arvopohjainen kauppapolitiikka, jossa otetaan huomioon tietysti myöskin meidän kauppakumppaneiden edut, erityisesti kehittyvien maiden tilanteessa. Mutta tämä on ainoa kohta, mihin voin sanoa jotakin, koska kauppa emme itse asiassa ole vastuussa sinänsä näistä EIP-asioista. Kiitoksia Janik. Kiitoksia kaikille kollegoille. Otan huomioon kaikki nämä asiat. Tämä nyt oli ehdotuksessakin, eli en puhunut pk-yrityksistä. Se on tietysti aivan keskeinen osa tätä suunnitelmaa. Eikä suurten pankkien ole helppo tukea pk-yrityksiä, mutta Tällä alalla meidän täytyy tietysti vielä edetä huomattavasti. Sitten monet tekivät huomioita, joista haluan kiittää. Ja sitten kollega Dartmouth. Joko vihreät, sitten siis Britannia, yksi piste. Joko yritän nyt vastata teille. Niin. Joko vihreä puolue on täysin merkityksetön ja siinä vaiheessa teidän ei tarvitse olla huolissanne, tai sitten katsotte, että vihreä puolue on laatinut EUn perussopimukset. Te tietysti haluatte johdonmukaisuutta ja näette, että tällä hetkellä kansalaisten epäluuloisuus EU:n kohtaan ja instituutioita, niin anna minun puhun loppuun niin siis instituutiokohtaan. Tämä on tämä kuilu, joka on sitoumusten, periaatteiden ja toimien välillä. Ja mitä tässä kertomuksessa todetaan? Me haluamme vain, että on johdonmukaisuutta, kun ajatellaan EUn toimintaa ja sitten tavoitteita, joita meillä on. Ja niiden pitää sitten palvella eurooppalaisia etuja. Ei tässä ole muuta. Kun te kritisoitte tätä mietintöä, joka liittyi rahoituslaitoksiin, niin en hetkeäkään kuvitellut, että te puolustitte näitä korruptioskandaaleita, joita on ollut tässä Britannian vientiluottolaitoksessa. Ja tällaista avoimuustyötä on tehty kansalaisjärjestöissä, poliittisissa puolueissa, kuten omassani, enkä voi kuvitella, että te haluatte läpinäkymättömyyttä, korruptiota ja sitten viime kädessä sitä, että puhutaan yhtä ja tehdään toista. Te itse pidätte itseään ehkä vallankumouksellisena, niin varmaankaan te ette silloin tue taloutta, jota tällä hetkellä on, ja joka on johtanut sitten 26 miljoonaan työttömään Euroopassa. Eli jos luette näitä sanoja, niin varmaan tekin sitten voitte tukea tätä mietintöä. Kiitos. Janik. Kiitoksia, Janik. Sing, just one thing. No niin, yksi asia ihan. Held in front. Olen yllättynyt, että Ranskassa teille kukaan ei ole kertonut sitä, että johdonmukaisuus ei ole lainkaan valittujen poliitikkojen ominaisuus. Ja tämähän on yrityksen kritisointi ja tämä Rolls-Roycea vastaan asettu kritiikki, eikä julkisen sektorin. on... eli jatkamme keskustelua lokakuussa. Kiitoksia Janik. Seuraavaksi kohdat 19 ja 20. Kaksi samantyyppistä lainsäädäntöehdotusta. Tämä liittyy EUn kauppasopimuksiin kahden itäisen kumppanin kanssa, Moldovan ja Georgian. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa komissio Demosios Pataris. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että olette kutsuneet meidät tänne paikalle. Lyhyesti kattaisin molemmat asiat esityslistalla ja toivottavasti jos kysymyksiä tulee esiin, voin niihin sitten vastata. Komissio valmistelee kahta asetusta, jotka liittyvät Moldovan ja Georgian välisiin sopimuksiin. Voisin tämän yleisen sisällön selittää eräät assosiaatiosopimukset sisältävät suojalausukkeita tai muita erityismekanismeja. Laillinen väline on siis tarpeen, jotta me voisimme käyttää näitä mekanismeja Euroopan unionissa. Meidän täytyy täsmentää esimerkiksi, mitkä ehdot ovat ne, jotka johtavat äh, näiden mekanismejen ja kahdenvälisten lausekkeiden käyttöön ja menettelyt, äh, joita vaaditaan tässä päätöksentekoprosessissa. Modovan kanssa tehty sopimus sisältää äh, kahden välisen suojalausekkeen. Tämä näin ei ole Georgian kanssa tehdyssä sopimuksessa. Tämän lisäksi molemmissa sopimuksissa on äm, tiettyjä äm, prosessoituja ja maataloustuotteita koskevien toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismin. Ähm, neuvottelussa neuvoston ja parlamentin kanssa teille on äh, on luotu oikeudellinen pohja näille välineille. Tämä perustuu ähm, periaatteessa äh, asetusten toimenpanoon. Niistä on neuvoteltu kolmen toimielimen kesken ja äh, nämä nykyiset sopimukset ovat voimassa. Kyseessä ovat Korean ähm, kauppasopimus, jonka yhteydessä vuonna 2011 asetus julkaistiin, Keski-Amerikan sopimus, joka julkaistiin vuonna 2013, ja Kolumbia-Peru-sopimus, jonka suhteen toimeenpanoasetus julkaistiin myöskin vuonna 2013. Nyt äh, voisin kertoa hiukan yksinkertaisesti yksityiskohtaisemmin näistä välineistä, jotka nämä asetukset kattavat. Ensinnäkin kahden välinen suoja lauseke. Tämä väline, kuten aikaisemmin sanoin, on mukana Moldovan kanssa tehdyssä sopimuksessa ei toisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kauppaa vapautetaan ja niin sen tuloksena huomaamme, että tuonnin määrä nousee sellaiseksi, että se uhkaa tai saattaa uhata vakavasti unionin teollisuuden tai tuottajien etuja, jotka tuottavat äh, samaa tai samankaltaista tuotetta. Suojalausekkeeseen voidaan turvautua, jotta äh, tullimenettelyjä voidaan ottaa uudelleen käyttöön tai vapauttamista rajoittaa. Tämä on siis turvaverkko toisin sanottuna tilanteessa, jossa tullien poisto tai tullimaksujen lasku aiheuttaa valtavan tuontitavaran vyöryn. Luonnollisesti tuonnin kasvu on kaupan vapauttamisen luonnollinen seuraus. Meidän täytyy tehdä tämä selväksi. Tätä välinettä siis käytetään vain tilanteessa, jossa tuonnin nousu on niin mittava, että se aiheuttaa vahinkoa. Teollisuus pyrkii sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja tämä tarkoittaa sitä, että välinettä voidaan käyttää myöskin väliaikaisena helpotuksella teollisuudelle. Tämä vastaa VTO-sopimusta ja sen Ähm, suojalausekkeita, jotka myöskin varovat mahdollisuuden ryhtyä toimiin, jos äh, suuri nousu tuonnissa uhkaa paikallistuotantoa. Ehdotuksemme mukaisesti tämä suojalauseke, jos se astuu voimaan, ähm, siihen sisältyisi äh, tutkinta-aika, joka olisi kuusi kuukautta – 6 plus 3 kuukautta. Sitä voitaisiin siis kasvattaa myöskin lisä kolmella kuukaudella. Äh, väliaikaisiin toimiin voitaisiin 200 päivän sisällä ryhtyä välittömästi tällaisen tutkinnan aloittamisen jälkeen ja toimet voisivat kestää maksimissaan kaksi vuotta. Niitä olisi mahdollisuus jatkaa toiset kaksi vuotta. Sitten menisin tähän kiertämisen ehkäisemismekanismiin. Tämä väline on molemmissa sopimuksissa mukana sekä Moldovan että Georgian kanssa tehdyssä sopimuksessa ja se kattaa, kuten sanoin, maataloustuotteiden ja prosessoitujen maataloustuotteiden osalta ne tuotteet, jotka määriteltiin herkkäluontoisiksi neuvotteluissa jos käy ilmi, että teknisen termein äm, laukausmäärä ilmenee, äm, voidaan jäädyttää välinaikaisesti tietyt toimenpiteet, tulietuudet, ellei kumppani voi todentaa, että tuodut tuotteet ovat todellakin heidän alueella on tuotettuja. Euroopan parlamentti ja neuvosto äh, saavat komissiolta ähm, sopimuksen kauppaosuutta koskevaa tietoa ja myöskin sopimuksen toimeenpanoon ja tähän äh, toimeenpanoasetukseen liittyvää tietoa kahdenvälinen suojalauseke ja tämä erityisehkäisemismekanismi ja muut äh, sopimukset ovat sellaiset, että niitä ei tähän mennessä vielä koskaan ole käytännössä käytetty. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia sitten esittelijät. Ensimmäisenä Helmut Scholz Moldovasta. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös komission edustajille tästä selityksestä. Niin, viimeinen sana tässä oli se, että tätä ei ole vielä käytännössä kokeiltu. Eli odotan nyt tässä uutta aluetta tai alaa. No mutta täytyy sanoa, että jonkunlainen selkeä asia. Tässä on nämä suojalausekekysymykset kysymykset ja mitkä ovat Keski-Amerikan, Kolumbian Perun kanssa saatu aikaiseksi. Ja tietysti täytyy katsoa, että mistä löytyy eroja verrattuna näihin suojalausekkeihin. Päinvastoin kun näissä sopimuksissa painottaisin, että valitettavasti nykyisessä sääntelyssä varsinaiset suojalausekkeet ja niiden käyttäminen, siinä ei ole mitään suurta ratkaisua Moldovan assosiaatiosopimuksen osalta, ja minun mielestäni tämä on hieman huono asia. Voimme ehkä puhua tästä vielä tarkemmin, että miksi näin on ja kuinka voisimme muuttaa tätä tilannetta. Todennäköisesti pitää myös katsoa, että tämä pitää täytäntöön panna. Tämä on tällainen mekanismi, josta on sovittu Moldovan kanssa. Tämä liittyy assosiaatiosopimukseen, siihen suuntaan, mihin halutaan mennä. Ja meidän pitää katsoa, että mikä on todellinen tilanne, mikä on todellisuus. Aivan kuten komission edustaja tässä painotti, tietysti nyky tilanteessa puhutaan ennen kaikkea maatalouden tuotteista. Ja mielestäni nämä ovat arkaluontoisessa asemassa nämä maatalousalan tuotteet ja tietysti tämä aika puitteista myöskin täytyy ottaa huomioon. Toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismi, no, se koskee erityisesti maataloustuotteita ja myöskin tätä alkuperä merkintä. Se on erityisesti tärkeä asia, kun puhutaan Moldovassa, mutta myöskin Georgian tapauksessa. Ja aina on olemassa korruptio tai petosriski, mutta voisikohan komissio selittää, että minkälaisia toimia, välineitä sillä on käytössään, jotta voidaan minimoida tai poistaa nämä riskit. Ja miten ihan alusta asti on toimittu Moldovan viranomaisten kanssa tältä osin. Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että olen alkanut työstää tätä asiaa. Me saamme mietintöluonnoksen tulevaan Inta valiokunnan kokoukseen käsiteltäväksi ja sitten voimme käsitellä tätä asiaa vielä yksityiskohtaisemmin. Now the for... Kiitoksia sitten Georgian esittelijä Landsbergis. Kiitoksia. Kaikki oikeastaan tuli jo sanotuksi näistä kahdesta mietinnöstä. Komissio kertoi teknisistä yksityiskohdista ja Scholz mainitsi nämä suurimmat ongelmat, joita Georgialla ja Moldovalla on. Eli pari asiaa nyt. Ensinnäkin, vaikka nyt puhutaan petoksista, joita saattaa esiintyä Georgian ja EUn välisessä kaupassa. Mitään välittömiä uhkia ei ole tällä hetkellä näkyvissä, eli että jotkut tuotteet saattaisivat olla petosten kohteena, kun niitä tuodaan EUhun. Ja kuten komissio totesi, Tämä mekanismi ei koskaan ole ollut käytössä lainkaan. Ja sitten Moldovankin osalta todettiin tämä, eli Georgiassa on Etelä-Ossetia ja Abhaasia, kaksi tällaista irtautunutta aluetta. Eli komission pitää olla hyvin tiukka. Eli tuotteet, joita Abhaasiassa tai Etelä-Ossetiassa tuotetaan, ne pitää merkitä kunnolla, eikä niitä saa tuoda EU-hun, osana tätä vapaakauppasopimusta. Ja Schulzin tavoin pyytäisin selityksiä siitä, miten tämä toimii ja mihin toimiin ryhdytään. Ja sitten tämä mietintö esitellään aikanaan seuraavan Inta-valiokunnan kokouksen jälkeen. Kiitoksia sitten varjoesittelijät, jos he haluavat vinklejä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset hyvät kollegat ja kiitoksia komission jäsenelle myöskin näistä tiedoista ja tästä esityksestä. Minulla olisi muutama sananen Moldovaan liittyen. Siellä luonnollisesti ähm, kovimpaan paljon uhkaa ei ole, että rikkomuksia tapahtuisi Moldovan kanssa tehdyssä sopimuksessa, mutta heillähän on noin 0,1 prosenttia Euroopan unionin kokonaistuonnista. Kuitenkin on teoreettinen kiertämisen uhka. Luonnollisesti kaikki tietävät myöskin, että Moldavialla on tämä Transnistrian alue, jota Euroopan unionin suositumuuskohtelu ei kata. Ja sanoisin, että olisi kohtuullista, että me pyrkisimme rehellisiin äh, ja avoimiin suhteisiin molempien maiden kanssa. Tämä mekanismi on tällainen turvaverkko ja on hyvin tärkeää, että kaikki mahdolliset toimet ovat avoimia ja että mahdolliset tutkimukset perustetaan objektiivisille ja selkeille kriteereille. Sitten vielä yksi lisäajatus, koska me olemme keskustelleet täällä valiokunnassa vuonna 2014 edellisinä vuosina monista aiheista, jotka liittyvät Moldovan tasavaltaan, ja me olemme aina toivoneet, että kauppa- ja taloustoimemme auttaisivat Moldovaa pääsemään lähemmäksi Euroopan unionia, uskoisin, ja minulla nyt on lukuja, joita en ryhdy luettelemaan, mutta on selvää, että tämä assosiaatiosopimus, joka on voimassa ollut syyskuusta 2014, on jo tuottanut jonkin verran myönteisiä vaikutuksia. 20 prosentin kasvu Moldovasta tuotujen tuotteiden osalta Euroopan unioniin, Tämä ei ole valtava luku, jos katsotaan vain lukuja, mutta se on hyvä merkki. Se osoittaa, että täällä valiokunnassa tehdyt päätökset ovat tuottaneet tulosta siinä, missä olemme toivoneetkin. Kiitoksia. Kiitos, Dantin. Kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota näistä tiedoista, jotka liittyvät tähän suunnitelmaan. Meidän täytyy nyt korostaa, että Moldovan osalta on tärkeää tukea ja kehittää uudistuksia, joita Moldovassa on toteutettu. Ja kuten edellinen puhuja totesi, niin tässä kauppavaihdossa kauppavaihto on voimistunut voimakkaasti viime vuosina. Ja turvalausekkeita on hyvä laittaa sopimukseen. Toivottavasti niitä ei tarvitse soveltaa käytännössä, mutta niistä saadaan kuitenkin turvaa Euroopalle, mikäli esiintyy joitain väärinkäytöksiä Moldovan puolella. Tämä on hyvä asetus ja jatkamme työtä muiden esittelyiden kanssa, jotta voimme sitten tehdä siihen tarpeellisia muutoksia, jotta voidaan taata se, että näissäkin kysymyksissä meillä on riittävät turvalausekkeet eurooppalaisessa kauppapolitiikassa. Gracias und jetzt. Kiitoksia. Ja sitten Moisho. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama sananen tästä Georgian sopimuksessa, mutta puhun myös horisontaalisella tasolla ja vertailen näitä molempia sopimuksia. kahdenvälinen suojalauseke, se on tällainen tyypillinen klassinen lauseke, josta, joka kahdenvälisessä sopimuksessa on. Ja sitten tämä toimenpiteen kiertämisen ehkäisemismekanismi siis on hieman innovatiivisempi väline. Ja sitä käytettiin, jotta voitaisiin hälventää pelkoja tästä kaupan vapauttamisesta. Eli eh, tässä maa nämä maataloustuotteet ja muut olivat kyseessä, ja, jotta, ja näihin liittyy paljon pelkoja, ja sitten näiden lievittämiseksi keksittiin tällainen mekanismi. No siihen, mitä Scholz tässä aikaisemmin ehdotti, sanoi, että tässä voisi olla korruptio- tai petosriskiä, tähän pitäisi puuttua. No voimme sanoa tähän kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä on talouden väline, ja komission pitää ilmoittaa Georgialle, jos tietty tuontitaso saavutetaan, eli korruptioasiat sitten käsitellään muualla. Kyseessä on tällainen yhdenpuolinen väline. Georgialla ei ole tällaista samanlaista lauseketta, jota voitaisiin soveltaa EUn suuntaan. Eli itse asiassa tässä tämä ikään kuin syyllisyys olettamus on tällä toisella puolella. No sitten tässä olisi kysymys komissiolle. Miksi on niin, että Moldovan osalta meillä on tämä kahdenvälinen suojelauseke, mutta Georgian osalta meillä ei ole tällaista? Ja vastaus itse asiassa varmasti kattaa tämän Scholzin kysymyksen tästä Moldovan sopimuksen tapauksesta. Kiitoksia. Thanks a lot, Mr. Saraliu. Kiitos sitten, Saraliu. The German. Uh, I can see the... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ymmärrän, mikä ajatus komission ehdotuksen takana on, jos ymmärsin sen oikein. Jos ymmärsin oikein, me puhumme tässä siitä, että otetaan teoreettisia välineitä mukaan, joihin voitaisiin turvautua tilanteissa, joissa se olisi tarpeen ja joilla voitaisiin suojella Euroopan unionin markkinoita erityisesti tiettyjä haavoittuvaisia maataloussektorin tuotteita. Jos jonkinlainen uhka tai epävakaa tilanne ilmenisi, jonka on aiheuttanut sen, että näistä kahdesta maasta tuodaan liikaa tuontituotteita. Jos asetamme tämän koko tilanteen kontekstiin, me huomaamme, mielestäni, että sekä Moldova että Georgia ovat tilanteessa, jossa Euroopan unionin niiden tärkein kauppakumppani ja suuri epätasapainotilanne on vallallaan siinä, kuinka paljon Euroopan unionissa tuodaan ja kuinka paljon sinne viedään näistä maista. Molemmat maat vievät Euroopan unionin tuovat Euroopan unionin paljon, mutta niiden tuonti Euroopan unionista on melkoisen pientä, vaikka jonkin verran nousua kaupassa on Georgian ja Moldovan osalta ilmennyt viime kuukausina. Erityisesti Moldovan yhteydessä voidaan puhua noususta. Kuitenkaan suurta mm, ja myötä ei ole. Mielestäni on hyvä, että tällaisia välineitä on käytössä, että niihin voidaan turvautua, jos se on tarpeen. Ymmärrän kyllä tämän. Ehkä pari kysymystä vielä komissiolle. Onko mitään tiettyjä maita tai tuotteita Euroopan unionissa, jotka saattaisivat olla uhan alla tällaisessa tilanteessa? Oletan, että tai arvaan, että todennäköisesti näin olisi maatalouden alalla enimmäkseen. Ja toinen kysymys, onko vastavuoroisuutta olemassa? Jos Moldova ja Georgia pystyisivät ja osaisivat samantyyppisiä välineitä käyttää Euroopan unionin tuonnen osalta. Mm, onko tämä mahdollista? Paljon kiitoksia. Kiitos sitten Takkula. Ah, Mr. Takkula, The floor is yours. Niin, Takkula, jos haluatte puheenvuoron, niin olkaa hyvä. You like to say something or not? Haluatteko sanoa jotain vai ette? Te olette varjoesittelijä. I can say something about this, Georgia. No voi sanoa muutaman sanan tästä Georgian sopimuksesta. Tämä on toinen niistä kahdesta operaatiota, josta päättiin 2008 Brysselin kokouksessa. Ja näiden, tämä tapahtui sen jälkeen, kun oli ollut tämä äh, asiallinen konflikti Venäjän kanssa ja 500 miljoonaa euroa antiin tukena. Ja Georgian apu tai tuki, tai EUn apu Georgian puhuttiin kahdesta eri välineestä, ABA ja ENA. Sitten elokuussa 2008 yhteislainsäädäntö päättyivät tästä MFR-ohjelmasta Georgian 46 miljoonaa euroa. Se oli arvoltaan 32 lainoina kaksi tuke, tukena. Ja sitten 2014 allekirjoitettiin tämä sitten tammikuussa 2015 otettiin tämä ensimmäinen osa ja sitten 10 miljoonaa huhtikuussa. Ma- 33 miljoonaa euroa maksetaan tänä syksynä, jos IMFin ohjelma on vielä paikallani, niin jos Georgia toteuttaa ne toimet, joista on sovittu tässä pöytäkirjassa. Nämä ehdot, jotka ovat tässä pöytäkirjassa liittyvät seuraavaan neljään alaan. Pitää parantaa julkisen talouden hallintoa, pitää vahvistaa yhteiskunnan turvaverkkoa ja vahvistaa pankki sääntöjä ja kauppa ja politiikkaa pitää myöskin näitä osin parata. Eli näiltä osin haluaisin kysyä, että onko Georgia onnistunut täyttämään näitä ehtoja, joka toisella maksulle on. Ja koska tämä e, toinen maksu sitten toteutetaan. Sitten toisekseen 2012 arvio MFA-toimista Georgian. Ja siinä määriteltiin kolme oppiläksyä, joka pitää ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun määritään näistä, tai päätetään näistä MFA-toimista. Yksi niistä oli, että pitää olla tarkempi, kun muotoillaan tätä e-, ehtoisuuksia. Toisekseen pitää sitten välttää sellaisia ehdollisuuksia, jotka Georgian parlamentti hyväksyy lainsäädännössä. Pitää myöskin parantaa näkyvyyttä MFA-välineen osalta tässä vastaanottomaissa. Voisiko komissio kertoa, että miten nämä läksyt on sitten otettu huomioon? Siinä oikeastaan kaikki. So, uh, for, for the next item for the MFA. Sitten Varmasti komissio on pannut merkille nämä asiat, eli palaamme näihin suojalausekkeisiin ja pyytäisin, että komissio vastaa näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Mitä tulee tähän mekanismiin, kuten ihan oikein todettiin, se on suojaverkosto ja sillä lähinnä pyritään torjumaan petoksia – mitä tulee tiettyihin arkaluontoisiin maataloustuotteisiin. Ja tällä suojellaan myöskin Moldovan ja Georgian tuottajia. Eli näistä maista ei saa tuoda tuotteita EUhun, mikäli niitä ei ole niissä maissa tuotettu. Tässä tämä alkuperävalvonta on erillään mutta Moldovan pitää todistaa tuotteiden alkuperä, mikäli ne halutaan tuoda EUn alueelle tullivapaasti. Ja EUlla sitten taas on mahdollisuus pyytää tarkistuksia eh, tuotteiden alkuperästä, jos sillä on epäilyksiä tai uskoo, että tässä on kierretty näitä alkuperävaatimuksia sopimuksen nojalla EU voi vaatia hallintoyhteistyötä tullikysymyksissä Moldovan ja Georgian viranomaisilta tarkistukset mukaan lukien. Ja sopimukset Keski-Amerikan ja assosiaatiokomitean kanssa mainittiin myöskin yhdessä kysymyksessä – Ja täytyy sanoa, että Keski-Amerikan osalta asosiaatiokomitea täytyy kuulla ennen kuin nämä lausekkeet lyödään lukkoon. Moldovan osalta se ei pidä paikkaansa, koska siitä ei neuvoteltu FTA-neuvotteluiden yhteydessä, eli tästä ei neuvoteltu. Ja sitten kun neuvotellaan näistä lausekkeista, niin EUn täytyy ensinnäkin päättää, onko se täysin välttämätöntä. Eli kumppani saattaa käyttää tariffien purkamista hyväkseen. Ja Moldovan tapauksessa Moldova pyysi kahdenvälistä turvalauseketta. Se ei ollut EUn vaatimus, vaan Tämä ei koskenut kuitenkaan Georgiaa. Ja sitten nämä erot liittyivät näihin neuvotteluihin itseensä. Ja komission tarkoituksena on vain sitten tarkastella, mitä sopimuksissa on. Ja sitten katsotaan, mitä on jo sovittu kolmen toimielimen välillä samantyyppisissä kysymyksissä. Tässä varmaan olivat tärkeimmät kohdat, mutta voin kyllä palata tähän, jos on tarpeen. Final comment. No niin, haluatko esittelijät vielä lopuksi todeta jotain? Ei. Eli keskustelu päättyy. Ja keskustelemme sitten mietintöluonnoksesta 19. marraskuuta, tai ehkä hiukan aikaisemmin. No niin, kiitoksia. Sitten kohta 21. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmansille maille myönnettyyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2014. Meillä on Tunisessa, Jordaniassa näitä hankkeita, Kirgisiassa. Suurimmat summat menivät Ukrainaan, noin 3,4 miljardia – Eli meidän pitäisi tarkastella nyt täytäntöönpanoa. Toivotan tervetulleeksi Helidori Tempranon Riojan, joka on yksikön johtaja Ekofin pääosastosta, ja hän sitten lyhyesti kertoo meille tästä toteutumisesta. As, as you... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, makrotalouden rahoitusapu on erityinen talouden tuen väline, jota käytetään vain niissä maissa, joissa on vakavia taloudellisia ja makrotaloudellisia ongelmia. Yleensä tätä tehdään IMFn kanssa yhteistyössä. Kyseessä yleensä on eh, yleensä keskipitkän aikavälin noin 15 vuoden eh, maturiteettiaika. aika Tämä poikkeuksellinen makrotalouden rahoitusapuväline on sisältää myöskin monia ennakkoehtoja ja poliittisia kriteerejä. Demokraattiset toimielimet täytyy taata sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen. Ja näitä kriteerejä on käytetty 1990-luvulta asti. Me käytämme näitä välineitä rahoittaessamme siirtymistä demokraattisen poliittiseen järjestelmään. Meillä on ollut 90-luvun jälkeen 26 makrotalouden rahoitusapu ähm, välinettä, jotka ovat vastanneet 10 miljardia kokonaisuudessaan. Yleensä niiden muoto on laina. Me lainaamme Ähm, nämä rahat, joilla on luonnollisesti vaikutuksensa. Sanoisin, että näitä välineitä on käytetty globaalin finanssikriisin puhjettua vuonna 2009 ja 2010 enemmän kuin tavallisesti tämän jälkeen. Meillä oli melkoisen rauhallinen kansainvälinen taloudellinen tilanne, mutta vuoden 2011 jälkeen olemme jälleen tilanteessa, jossa tämän tyyppiset operaatiot ovat moninkertaistuneet ensin arabikevätprosessin jälkeen. Saimme Jordaniasta, Egyptistä ja ja Egyptistä pyyntöjä Ähm, meillä oli kansainvälisesti rahoitettuja ohjelmia näissä maissa ja luonnollisesti Jordanissa ja Tunisiassa. Äh, kuten tiedätte, meillä on tällä hetkellä käynnissä olevia rahoitusohjelmia ja vuonna 2010 äh, oli myöskin historiallinen vuosi tämän välineen osalta, sillä äh, Ukrainan kriisi oli historiallinen. Kuten tiedätte, Ukrainan kriisin puhjetessa Euroopan unioni vastasi saattamalla liikkeelle historiallisen määrän varoja tämän instrumentin kautta. Ne vastasivat kahta anteeksi, kokonaisuudessaan 3,4 miljardia viimeisissä toimissa, josta jo 2,21 miljardia on vuosina 2014-2016 maksettu tai ollaan maksamassa. Viime vuonna me aloitimme äh, ensimmäisen operaation 610 miljoonaa maksun. Se saatiin päätökseen äh, tänä vuonna ja meillä on yhden miljardin kokoinen operaatio käynnissä myöskin. Ja kuten tiedätte, uusi operaatio ähm, vuonna 2015 joka vastaa 1,8 miljardia, ollaan myöskin hyväksytty. Viime vuotta leimasi äh, monien operaatioiden toimeenpano ähm, Ukrainassa, kuten korostin juuri. Viime vuosi oli monien käynnissä olevien operaatioiden toimeenpanovuosi Georgiassa, Jordanissa, Kirgistanissa ja Tunisiassa. Ja kaikissa näissä operaatioissa ensimmäinen osio, lainaosio tai Kirgistanin kohdalla ähm, ensimmäinen oli jo aikaisemmin maksettu. Me olemme kaikkien näiden operaatioiden kohdalla tietyn ehdollisuuden mukaan etenemässä toimeenpanoon. Georgia on ollut komitean, os, komitean jäsen ja sen suhteen sääntöjen noudattamisen kohdalla on ollut tiettyjä epäilyksiä Euroopan unionin ja Georgian neuvottomien sääntöjen suhteen, mutta IMF ohjelma liittyy myöskin tämän välineen käyttöön, niin kuten tiedätte, jonkin verran äm, kiistoja on liittynyt Georgian parlamentin hyväksymään lakiin, jonka suhteen presidentti käytti veto-oikeutta ja keskuspankista. Näin tehtiin valvova viranomainen äm, me olemme keskustelleet sekä viranomaisten Euroopan komission että IMFn kanssa tästä laista ja pyrkineet parantamaan sitä. Tiettyjä muutoksia lakiin on tehty, mutta valitettavasti sekä kansainvälinen valuuttorahasto että komissio ovat se mieltä, että tämäkään luonnos ei tyydytä kylliksi. Se ei takaa tämän uuden luodun valvontaviraston riippumattomuutta kylliksi ja siksi sekä meidän ohjelmamme että IMFn ohjelma ovat nyt tulleet lyketyiksi ja me toivomme, että lisämuutokset lakiin ratkaisevat ongelman tulevina kuukausina ja viikkoina. Tämän lisäksi haluaisin sanoa vielä sana sen viime vuoteen liittyen. Me saatimme rahoituskierroksen analysoinnin päätöksen Bosnian osalta ja anteeksi, puhuja korjaa, me saimme Ukrainan rahoituskierroksen päätöksen Ukrainan osalta ja Bosnia-Herzegovinan kohdalla rahoituskierroksen arvioinnin päätökseen. Ja kuten tiedätte, todennäköisesti olemme saaneet makrotaloudellisen rahoitusapupyynnön Moldovan tasavallalta ja tämä riippuu luonnollisesti myöskin ähm, kansainvälisen valuuttarahaston kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksesta IMF on aloittamassa omaa ohjelmaansa, mutta sitä ehkä leikataan. Heidän ohjelmansa saattaa äm, muuttua yksinkertaiseksi tutkimushankkeeksi. Tämä on valitettavaa. Uskomme, että tälle maalle olisi hyvin tärkeää puuttua äh, hallinnossa ilmeneviin vajeisiin ja luoda yleisesti ottaen uudistushankkeita ja ohjelmia. Ja tämän vuoksi SIO haluaa tukea hanketta esittämällä sen parlamentille ja neuvostolle. Tämä tilanne on siis Moldovan suhteen, mutta me yhä tarkastelemme ja keskitymme Ukrainaan olemassa olevien 2,5 anteeksi, 1,2 miljardin suuruisten ohjelmien toimeenpanoon Ukrainassa. Ja ää, äh, sääntöjen toteutumiseen tulemme vierailemaan Kievissä. Ja meillä on myöskin toinen neuvottelukierros Tunisian kanssa. Äh, se toimeenpanee 300 äh, miljoonan suuruista operaatiota ja Sussessa ja Bardon museossa tapahtuneet terroristi-iskut ovat suuresti vaikuttaneet tähän maahan, kuten tiedätte. Turismisektori on noin 75 prosenttia romahtanut kesäkaudella. Tämä on hyvin suuri menetys, sillä turismi on suuri osa valtion taloutta. Ja tällaisessa kontekstissa kasvuennuste on laskettu kolmesta prosentista 0,1 prosenttiin tälle vuodelle sekä IMF että Euroopan unioni pohtivat Tunisian pyyntöä lisärahoitusavuksi. Maa on tehnyt IMFn kanssa yhteistyötä ja nyt pyytää lisää makrotaloudellista rahoitusapua 500 miljoonan euron edestä. Komissio tarkastelee tätä pyyntöä ja todennäköisesti tulee antamaan ähm, ehdotuksen avun myöntämiseksi tulevina kuukausina. Tunisia, Moldova, Georgia, niiden lisäksi me emme saisi unohtaa äh, yleistä maahanmuuttokriisiä. Kuten kaikki tietävät, äh, kriisi Euroopassa on poliittinen ja johtuu ympäristöalueen sotilaallisista kriiseistä. Äh, viime, viimeisen viiden vuoden aikana mm, talouden mallit eivät ole toimineet, niitä pitäisi uudistaa tiettyyn poikkeuksin eräät naapurustoalueen maat, kuten Marokko ja Jordania ja Tunisia, ovat pärjänneet hyvin. Mutta on hyvin tärkeää, että me yhä tukisimme niiden vakautumista ja niiden taloudellista vaurautta. Kuten muistatte, Jordanian äh, toimijoita vielä toimeenpanemme, oli osittain perusteltu sillä, että mm, syrjäläisiä pakolaisia virtasi maahan niin valtavan paljon. Jordaniassa on noin viisi arvioiden mukaan 10 tai 15 prosenttia äh, Syyrian väestöstä pakolaisina ja Jordaniassa on jo 25 prosenttia tästä väestöstä. Me pyrimme helpottamaan eh, talouden ongelmia, joita tästä pakolaiskriisistä syntyy, ja ymmärrämme, että se saattaa aiheuttaa uusia makrotalouden rahoitusopopyyntöjä, kun pakolaiskriisi pitkittyy. Nyt olen ehkä puhunutkin jo hyvin pitkään. Kiitoksia huomiostanne. Komissio on valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitoksia. To be honest, I have no request for... Kiitoksia. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Begin. Eh, grazie. Eh, ringra- Kiitoksia komissiolle tästä puheenvuorosta. Meillä on hiukan erityinen kanta mitä tulee tähän makrotaloudelliseen tukeen yleensä. Nämä maksut tietysti auttavat vakauttamaan valtioiden budjettia kolmansissa maissa, mutta tämä kuitenkin eurooppalaisten veromaksajien rahoja. Eli näin ollen meidän täytyy olla riittävää varovaisuutta näissä asioissa, ja komission luvut näissä asioissa ovat julkisia, ja liian usein veromaksajien varoja on käytetty vähän liian köykäisin perustein. No nyt ei puhuta näiden varojen haaskaamisesta, mutta tämä on kuitenkin eettinen kysymys. Makrotaloudellinen apujärjestelmä liittyy Troikan tekemiin sopimiin, sopimuksiin. Eli tässähän on nyt varoja, joita jotkut valtiot tarvitsevat, ja sitten me edellytämme uudistuksia rahoitusalalla esimerkiksi. Ja tästä kuitenkin on hyötyä suurille ylikansallisille yrityksille, eikä tämä aina auta paikallista taloutta. Eli tämä taloudellinen ulottuvuus täytyy muistaa, mutta myöskin politiikka, esimerkiksi Ukrainassa. Huomennahan käymme siellä sitten virallisella vierailulla. Ja sitten nämä luvut ovat valtavia, 1,71 miljardia euroa. Se on valtava summa, jonka komissio on vapauttanut. Ja nyt on sitten tulossa uusi makrotalousapuohjelma, ja siinä on 1,8 miljardia euroa lainojen muodossa. Eli nämä maksut eivät kyllä auta ratkaisemaan ongelmia maassa, jossa on näitä geopoliittisia ongelmia ja sotaa, se voi. Minun täytyy nyt kysyä, millaista palautetta ja mitä tietoja meillä on. Ja tällä tavalla emme pysty ostamaan vakautta jollekin alueelle. Meidän täytyy muistaa tämän politiikan laajuus. Ainakaan tässä laajuudessa tämä ei tule näin toimimaan. Kiitoksia sitten Winkler. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Varmasti maantieto aiheuttaa sen, että nämä asiat hieman erilailla kuin nämä aikaisemmin puhuneet kollegat. Kolme kommenttia. Ensinnäkin komission kertomuksesta. Haluaisin ensinnäkin kiittää tätä komission kertomuksesta ja myös meidän aiemmasta kokemuksesta. Me tiedämme, että IMF on tai MFA, MFA väline on ollut erittäin hyvä, hyödyllinen ja hyvä, että sitä on käytetty en tässä mene yksityiskohtiin, on aivan selvää, että jos ajattelen näitä aikaisempia maita ja Itä-Euroopan maita ja naapurimaita, niin voidaan todeta, että makrotalouden rahoitusapu on hyvä väline. No sitten toinen kysymys, päästäänkö tavoitteisiin? No kyllä, meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun raportoimme näistä toimista ja meidän pitää olla avoimia ja tehdä kaikki mahdolliset tarkistukset. Meidän pitää taata se, että makrotalouden rahoitusapu menee kohteeseensa kumppanimaissa. No sitten kolmas kommentti. Tavanomainen lainsäädäntömenettely on tässä menettelyn ja tämä parlamentti on osoittanut, että tarvittaessa nämä menettelyt voivat olla nopeaa, nopeitakin. Esimerkiksi Ukrainan tapauksessa näin ollut, myös muissa tapauksissa. Kiitos. Kiitos te Landsbergis. Again very brief. Uh, Ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää komissiota. Sehän aina on antanut meille tietoja, kun niitä kaipasimme, kun valmistelimme lainsäädäntömenettelyitä parlamentissa, kun tarvitsimme tietoja Ukrainan uudistuksista. Komissio on ollut hyvin ammattimainen ja aina on ollut parlamentin rinnalla. No ensinnäkin tämä Ukrainalle myönnetty rahoitustuki. Kyse ei ole pelkästään siitä, että meidän täytyy tarkistaa, miten varoja käytetään. Meidän täytyy muistaa, että rahoitusapu liittyy uudistuspakettiin, eli kaikki raha osuudet, joita maksetaan, niin vasta maksuksen niistä saadaan uudistuksia, joita hallitus panee täytäntöön näissä maissa – ja saimme takeita siitä, että ainoastaan yksi maksuosuus on toimitettu Ukrainaan ja että nyt uudistuksen pantu täytäntöön. Sitten odottelemme seuraavia vaiheita. Eli ei kyse ole siitä, että varoja käytetään tehokkaasti ja saamme sitten Ukrainalta lainsäädäntöä vastineeksi. Ja nyt on hyviä merkkejä, kun puhutaan Ukrainan taloudesta. Ongelmat eivät ole yhtä pahoja kuin aikaisemmin talous on vakautumassa, hallitus on saanut kasattua resursseja, siellä on 12 miljardia rahastossa, joita voidaan käyttää kriisin aikana. Ja voimme olla ylpeitä siitä, että eurooppalainen apu ei ollut pelkästään nopeaa, vaan myöskin hyvin tehokasta. Eli me olemme saaneet talouden vakautumaan, me olemme auttaneet uudistuksissa, ja me olemme näissä prosesseissa mukana. Olemme tärkeä kumppani Ukrainalle ja tämä motivoi sitten jatkamaan uudistuksia edelleen. Ja olen iloinen siitä, että Intan valtuuskunta käy Kiovassa jo huomenna ja saa sitten sieltä vastauksia liittyen varojen käyttöön, uudistuspakettiin ja muihin kysymyksiin. Ja uskon, että voimme sitten sitten kertoa siitä myöhemmin koko valiokunnalle. Kiitos. Thanks a lot. Uh, I would... Kiitoksia. Pari asiaa vielä liittyen edellisiin puheenvuoroihin. Ensinnäkin nämä ehdot, jotka liittyvät tähän toiseen maksuosuuteen. Kuten Latsbergis sanoi, ja Beginis. Me lähdemme huomenna käymään Ukrainassa. Ja totesitte, että valtuuskunta sitten lokakuussa tarkistaa näiden ehtojen täyttymisen. Eli ehkä täällä on jonkinlaisia tietoja ennen kuin lähdemme Brysselistä. Ja sitten toinen kysymys liittyy tehokkaaseen, tehokkaisiin menettelyihin, joista Winkler puhui. Uskon, että Euroopan parlamentti on osoittanut, että se pystyy toimimaan tehokkaasti, kun se on tarpeen. Meillä on eri menettelyitä. Meillä on kiireelliset menettelyt ja sitten tavalliset lainsäädäntömenettelyt. Eli olen hiukan hermostunut tietystä asioista, koska tässä sanotaan, että komissio edelleen tarkastelee, millä tavalla voidaan parantaa tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta päätöksentekoprosessissa. Mitä se tarkoittaa? Ja mitä se tarkoittaa demokraattisille prosesseille Euroopan parlamentissa? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja näistä kysymyksistä. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää. Kiitän vilpiöttömästi parlamenttia yhteistyöstä. Ei nostaa viimeisen ja tämän vuoden aikana Ukrainan toimien osalta, vaan jo aikaisemmilta vuosilta. Sitä lähtien, kun asiat ovat jumissa näiden komiteologiasääntöjen osalta 2012-2013 vuosina. Sen jälkeen ja siitä lähtien parlamentin sekä neuvoston osalta on nähty todellista sitoutumista ja tietämystä. Siinä on haluttu, että nämä operaatiot hyväksytään nopeasti ja sujuvasti. Ja haluamme erityisesti kiittää parlamenttia tästä. Hienoa, että 230 artiklaa käyttöä on tuettu viime vuonna, kun meneillään oli tämä hyvin kiireellinen toinen operaatio Ukrainaan. Tämä oli hyvin poikkeuksellinen tilanne, kuten komissio sanoi, ja olemme pyrkineet välttämään sitä. Ja olette nähneet, että vaikka tilanne on melko kriittinen, kakkosen osalta palattiin taas 230 tai palattu 230 artikkaa käyttöön. Eli kiitämme tästä yhteistyöstä, pidämme sitä erittäin hienona. No saman aikaan komissio on, on kuitenkin todettava, että me ole sataprosenttisesti tyytyväisiä siihen, uskomme, että uskomme, että menettely tämän säännön osalta ovat vielä liian hitaita. Tämä on ainoa väline, joka vaatii tällaisen ad hoc lainsäädäntöpäätöksen joka ikisestä operaatiosta. Ja tämä on kuitenkin tällainen väline, jota käytetään hätätilanteessa. Tämä on ongelmallista, että se on niin hidasta. Maailmanpankki, IMF ja muu toimivat. Me toimimme paljon hitaammin tässä. No, parlamentin ja neuvoston yhteistyön ansiosta asiat ovat sujuneet nopeammin. Tämä on ihan totta. Olemme kiitollisia tästä parlamentille ja neuvostolle. Mutta jos ajatellaan nämä lainsäädäntö, näitä lainsäädäntöpuutteita, joita meillä on tällä hetkellä, Mielestäni meidän pitää jatkaa hyvää työtä. Meidän puoleltamme pitää toimia ja komissiokin pystyy vielä nopeuttamaan tätä päätösten täytäntöönpanojen hyväksyntää. Ja tämän sanomme myös tässä kertomuksessa. No, mitä tulee sitten tähän ehdollisuuteen ja tämän toisen maksun tilanteeseen Ukrainan osalta. No me odotamme vielä viranomaisilta raporttia sääntöjen noudattamisesta. Se on myöhästynyt, mutta meillä on tietysti jo paljon tietoja asiantuntijoidemme kautta, komission ja ulkosuudenhallinnon ja muiden kautta olemme saaneet tietoja, joten meillä on jo melko lailla menevä alustava näkemys tilanteesta. Meillä ei kuitenkaan ole aivan täyttä ymmärrystä kaikista asioista ja meidän, tätä käsitystä me pitäisi vielä täydentää. Eli haluan vielä kommentoida tätä, koska tässä on teknistä työtä, jota pitää vielä toteuttaa. Ja tilanne selkenee tulevien neuvottelujen aikana, mutta voisin sanoa, että meillä on joitakin merkittäviä huolenaiheita tässä vaiheessa. Tämä operaatio on hyvin monimutkainen ja liittyen kaikkiin aiempiin kommentteihin sanoisin, että tämä operaatio on valtavan suuri ja sen lisäksi sillä ei ainoastaan pyritä helpottamaan Ukrainan eh, vakauttamista, vaan siinä myös pyritään viemään eteenpäin asioita. Ja haluan sanoa, että kymmenestä prioriteettialasta, jotka viime huhtikuussa kertomuksessa määriteltiin kahdeksan niistä ovat sellaisia, joihin liittyy tämä ehdollisuus. Eli tämä tukiväline on myös väline, jota käytetään talousuudistuksissa viranoma- viranomaisten kanssa. Eli meillä on merkittäviä huolenaita siitä, että kuinka näitä ehtoja noudatetaan sovelletaan ja tutkimme tätä tarkemmin, keskustelemme viranomaisten kanssa. Arvioni on se, että jos täytäntöönpanossa ei tehdä merkittäviä lisäponneksia, niin olisi ehkä vaikea edetä tässä aikataulussa, jota olemme suunnitelleet. No, viranomaiset vielä työstävät näitä asioita. Me pyydimme lisäedistystä ja katsomme, mikä tilanne on. Kun nyt kysyitte tästä, halusin kertoa teille mahdollisimman paljon tietoja, mutta tämä on kuitenkin hyvin alustavaa arviointia vielä. Ja sitten lopullisessa arvioinnissa haluan kertoa näistä toimenpiteistä ja haluamme saada sitten päätevämpiä päätelmiä aikaiseksi ja haluamme saada tämän viranomaisten arvion mm, sääntöjen noudattamisesta. No sitten vastaisin Italian edustajan kommentin. Komissio pyrkii takaamaan, että tätä rahaa ei heitetä hukkaan, että se menee kansalaisten ja veronmaksajien hyödyksi. Ja meillä on kaksi tapaa toimia näin. Ensinnäkin me emme anna rahaa sellaiselle maalle, joka ei tee ponnistuksia politiikan täytäntöönpanossa ja sitoumuksissa, aivan kuten tiedätte. Ja näette yhteisötyö ymmärryspöytäkirjasta Ukrainan kanssa, että sieltä löytyy hyviä esimerkkejä tästä. No, haluamme myös suojella eurooppalaisten veronmaksajien etuja. Ja meillä on tiettyjä mekanismeja, jotka vähentävät sitä riskiä, että näitä varoja voitaisiin jotenkin väärinkäyttää. Ensinnäkin, ennen kuin hyväksymme mitään MFA-operaatiota, niin teemme hyvin laajan ex ante arvion. Ja siellä katsotaan kaikki kaikkia säätöjä, miten toimitaan eri elimissä ja haluamme taata, että tietyt minimitakeet on turvattu. Monet edunsa ja valtiot ovat ongelmissa, muutenhan he eivät tätä, ne eivät tätä apua tarvitsisi. Ja on olemassa tiettyjä ongelmia, se on totta, mutta silti emme tee, toteuta näitä operaatioita ilman tätä ensimmäistä vaihetta. No sitten tässä arviovaiheessa pohdimme tätä esimerkiksi korruptiovastaisia toimia, näitä muita toimia ja julkisissa, julkisen talouden erityisesti liittyy ehdollisuuksia. Ehdollisuuksia ei välttämättä ole energia-alan uudistuksissa tai kaupan alalla, mutta julkisessa hallinnossa ja julkisen varojen käytössä on aina. Ja tämän lisäksi yhteistyö yhteisymmärryspöytäkirja, nämä asiakirjat sisältävät yksityiskohtaiset säännöt sille, että miten rahoitusetuja turvataan ja kuinka pyritään välttämään EU-väärinkäyttöä. Ja toisekseen komissio tekee tarkistuksia aina kun niitä tarvitaan. Ja sitten on tällainen varhaisen maksun lausuko, lauseke, jos korruptiota tai jotain väärinkäytöksiä ilmenee, sitten viimeisenä, mutta ei vähäpätöisempänä, meidän operaatiomme ovat sellaisia, että Olaf ja tilintarkastustuomioistuin pystyy ne tarkastamaan, tarkistamaan. Eli lopuksi haluan sanoa, että kun operaatio on saatu päätöksen, niin teemme aina tällaisen jälkikäteen tehtävän arvioinnin ja katsomme, että miten operaatiot on toteutettu. Ja tarkoituksena on taata, että näitä, se, että näitä poikkeuksellisia operaatioita ei tehdä turhaan tai rahoja ei heitetä hukkaan. Mutta nämä maat ovat aina sellaisia maita, joilla on ongelmia hallituksella, hallituksella valtion toiminnassa yleisesti. Ja tässä maailmassa, joka integroitu entisestään, me olemme luoneet näitä makrotaloudellisia välineitä omissa maissamme ja erityisesti kriisin takia meidän pitää jatkaa tätä työtä myös naapurimaissa. Ukrainan tapauksessa, etelänaapureiden tapauksessa äh, näkyy selvästi, mikä tilanne on. Naapurusta tulee meille, meidän luoksemme, ja, ja tämä näkyy Itä- ja Etelä-kumppaniemme tapauksessa hyvin. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Varmasti pidämme yhteyttä ja jatkamme tätä keskustelua monista asioista. Kiitoksia. Sitten kohta 22. Tutkimuksen esittely EUn kauppapolitiikka From Gender Blind to Gender Sensitive. Tämä on tärkeä väline, jolla katsotaan kauppapolitiikan vaikutuksia sukupuolikysymyksiin. Ja Tähän liittyy siis sukupuolikysymysten valtavirtaistaminen. Pineiro, Forenza ja Saifi ovat olleet tässä mukana. Ja täällä on kolme asiantuntijaa myöskin nyt paikalla. Ja pyydämme, että he puhuvat korkeintaan seitsemän minuuttia kukin. Eli Elina Villop, tutkimuksen teettäjä Expo-pääosastosta. Ja hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Very much. Um, it's an honor and a pleasure. Paljon kiitoksia. On ilo ja kunnia olla täällä esittelemässä tutkimuksen, joka käsittelee sukupuolen vaikutuksia Euroopan unionin kauppapolitiikkaa. Esittelemässä tämän se täällä INTA-valiokunnan arvoiselle jäsenille. Kuten sanottua, tämä arviointi tehtiin kansainvälisen kaupan valiokunnan pyynnöstä. Tutkimuksessani minulla oli neljä pyrkimystä pyrin aluksi äh, tekemään akateemisen lyhyen yhteenvedon äh, kauppapolitiikan äh, vaikutuksista ja VTO-politiikasta ja kolmannekseen pyrin arvioimaan sitä, kuinka komissio on käsitellyt sukupuoliulottuvuutta politiikassa. Olen tehnyt tämän Trade-pääosaston kollegoiden haastatteluiden kautta ja avoimesti saataminen olevien asiakirjojen avulla. Lopulta pyrin pääsemään Inta-valiokuntaa ajatellen lopputuloksiin ja havaintoihin. Hyvin lyhyesti, mikä akateeminen käsitys on kaupapolitiikan ja sukupuoliulottuvuuden yhteydestä? Kaikki saatavilla oleva tutkimus, tieto, mm, mukaan ottaen tieto, jota meillä on olemassa sukupuoliulottuvuudessa kauppapolitiikan vaikutuksiin, on hyvin äh, vaatimatonta. Äh, meiltä puuttuu äh, sukupuolinäkökulman huomioon ottava tilastotieto kaikilta alueilta. Meidän täytyy ymmärtää, että sukupuoliulottuvuus on tekijä Kaiken kaikkien kun tarkastelemme tilannetta, me havaitsemme, että kaupan vapauttaminen ja liberalisaatio ovat äh, vaikuttaneet positiivisesti naisiin ympäri maailman. Tietyt äh, merkit osoittavat, että kaupan vapauttaminen kasvattaa äh, naisten työllistymistä ja heidän tulojaan, mutta tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Yksi tutkimus, johon haluaisin viitata, toteaa, että globalisaatio ja liberalisaatio luovat äh, ristiriitaisia ja monimutkaisia vaikutuksia naisten äm, työllisyyteen, elämään ja tuloihin. Toisaalta ne lisäävät naisten mahdollisuuksia, mutta toisaalta ne aiheuttavat häiriötä niille markkinoille, joilla naiset toimivat. Kaikkein tärkeintä ymmärtää käsittääkseni on se, että kaupan vapauttaminen ei ole mikään taikaiskusta epätasa-arvon kaupan ja palkan alueella poistava väline. Ähm, rikkaissakin maissa ähm, epätasa-arvoa e, e, esiintyy ja hiljattainen tutkimuskin on tämän vahvistanut. 13 prosenttia näistä vain on miesvaltaisilla aloilla työssä. Tutkimukset osoittavat, että että on todellakin olemassa eroja, jotka on hyvin dokumentoitu ja havaintu naisten aseman välillä. Kauppapolitiikka vaikuttaa työllistymiseen, kulutukseen ja tuloihin, mutta tämä vaikutus on erilainen naisten ja miesten kohdalla. Monet tutkimukset osoittavat, että naiset törmäävät esteisiin, jotka estävät heitä hyötymästä täysin kaupasta tai mahdollisuuksista, joita kaupan aukeaminen tarjoaa. Nämä erot liittyvät sosiaalisiin rooleihin, jotka vaikuttavat naisten asemaan monissa osissa maailmaa ja naisten matalamatpaan pätevyystasoon kehittyvissä maissa ja epätasarvoiseen resurssin jakautumiseen sukupuolten välillä. Sukupuoliulottuvuus digitaaliagendassa ei ole jotakin, mihin en varsinaisesti keskity, koska se ei ole tämän keskustelun aihe, mutta haluaisin sanoa, että sukupuoli mm, ulottuvuus on kuitenkin mukana vuosituhassa tavoitteissa ja kansalliset ja kansainväliset sitoumukset eivät saisi vaikuttaa kielteisesti naisten asemaan. Kuitenkin hyvin vähän edistystä tässä mielessä on tapahtunut hyvin harvojen kauppaorganisaatioiden esityslistalla tasa-arvo on lainkaan ollut. Haluaisin keskittyä siihen, kuinka omat toimielimemme käsittelevät sukupuoliulottuvuutta ja kuinka Euroopan unionin kaupapolitiikka sitä käsittelee. Ei varmaankaan ole tarpeen sanoa, että naisten ja miesten tasa-arvo on Euroopan unionin perusperiaatteita ja arvoja seksismi ja syrjintä on myöskin kielletty perusoikeuskirjassa ja Euroopan unionin jäsenmaat ovat ilon yleissopimukset ratifioineet, jotka määrittelevät työoikeuden periaatteita. Vuonna 2010-2015 Euroopan unioni laati näistä miesten tasa-arvoa koskevan dokumentin, joka on tällä hetkellä uudelleen arvioinnissa myöskin komissiossa kaupapolitiikka. SEUT-sopimuksen artikla 207 toteaa, että Euroopan unionin ulkoisessa kauppatoiminnassa täytyy luoda ulkoisen toiminnan ja kauppapolitiikan välille vahva linkki, ottaen huomioon myöskin tasa-arvo, ottaen huomioon tämä ulottuvuus Euroopan unioni on ottanut myöskin sukupuolipolitiikan mukaan kestävän kehityksen politiikkaansa. Kuitenkin tämä ei koske äm, sukupuoliulottuvuuden valtavirtaistamista ja siksi ei olekaan yllättävää, että äm, sukupuoliulottuvuuden valtavirtaistaminen ei ole ollut äm, trade-pääosaston prioriteetteja mahdollisuudet ovat moninaisia. Mitä tulee vapakauppasopimuksiin, sukupuolta voidaan käsitellä kahdella tavalla. Tavallisessa kontekstissa tämä voitaisiin tehdä sekä arvioinnissa että vaikutusten arvioinnissa ja normatiivisessa kontekstissa voisimme arvioida, voisimme puuttua tilanteeseen ihmisoikeus- ja työvoiman oikeuskappaleissa. Komissio, komission laatuinen väline. Vaikutusten arviointi on yksi väline tähän. Perusperiaatteessaan kaikissa komission aloitteissa vuodesta 2011 lähtien pitäisi olla mukana kauppapolitiikan alalta ihmisoikeus- ja työvoiman oikeusarviointi, mutta mitään tutkimusta siitä, kuinka tämä toteutettu ei ole olemassa. Hyvin selkeät ohjelinjat on olemassa Euroopan unionin mm, vaikutusanarviointiohje nuorat, mutta toukokuun 2015 jälkeen näitä arvioidaan uudelleen komission työkalupakin osana. Minulla tulee olla mahdollisuus keskustella tästä asiasta myöhemmin, mutta kaikkein paras tapa arvioida sukupuoliulottuvuutta kauppasuhteissa on äh, tehdä kestävyyden, kaupan kestävyyden ähm, vaikutusten arviointi. Tätä tehdään äh, ILON standardejen toteutumisen ja toimeenpanon arvioinnin osalta ohjelma maissa suurin osa kaupan kestävyyden arvioinneista ottaa sukupuoliulottuvuuden mukaan tavalla tai toisella, mutta usein tämä ulottuvuus on hyvin pieni eikä analyysi ole systemaattisella tavalla toteutettu. Usein keskitytään vain hyvin pieniin pieniin seikkoihin, kaupan vapauttamiseen, naisten osalta vaikutuksiin kolmansissa maissa – näistä seikoista keskustellaan ja niin myöskin, mitä tulee ihmisoikeusanalyysiin. Tilanne vaihtelee hyvin paljon tapauskohtaisesti. Toinen kauppaan liittyvä väline on JSP+, joka liittyy tähän sitä käytetään JSP plus ohjelmamaissa kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten mukaan, jotka koskevat hyvän hallintoivan periaatteita ja muita periaatteita. Äh, miksi Intasetten pitäisi kiinnostua tästä asiasta? Sukupuoliulottuvuuden huomioon ottaminen kauppapolitiikassa äh, toisi esiin sen, että molemmat äh, sukupuolet pitäisi saada hyötymään kaupan vapauttamisesta. Tämä argumentti on sellainen, että se vakuuttaa. Maailmanpankki on Mm, arvioinut, että eri sukupuolten esteiden purkaminen tekisi kehittyvissä maissa kaupan kehittymisen mahdolliseksi, mutta tutkimukset eivät vielä tarjoa selkeä vastausta siihen, kuinka tämä pitäisi tehdä. Meidän täytyy saada lisätietoa aiheesta on syytä huomata, että naisten pätevyys ja koulutustaso on kaikkein tärkein tekijä, joka määrittelee sen, kuinka kaupan vapautuminen vaikuttaa naisten voimaantumiseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Kuitenkaan tämä ei ole ainut tekijä, sillä erät tutkimukset ovat osoittaneet, että kun naisten miehet voivat yhtäläisesti hyötyä kaupan vaikutuksista, tämä tapahtuu tämä riippuu julkisen politiikan toimeenpanosta ja eri tekijöistä, kuten lasten hoitopalveluista ja muista palveluista. Euroopan unionin politiikka ja toiminta kansainvälisissä organisaatioissa on onnistunut valtavirvaistamaan sukupuoliulottuvuutta, mutta tätä ei ole vielä tehty trade-pääosastossa kattavalla tavalla. Sukupuoliulottuvuus tekee mahdolliseksi äm, Trade-pääosastolle liittyä sukupuoliulottuvuuden valtavirtaistamiseen tulevaisuudessa. Meillä on olemassa olevia ohja, ohjenuoria, jotka ovat nyt käsittelyssä INTA. Eh, Valikunnassakin pahoittelen, että puhuin näin pitkään. Kiitoksia. Thanks a lot. So, uh, I think uh, there are... Kiitoksia. Nämä olivat suuria kysymyksiä, jotka liittyvät uuteen kauppastrategiaan. Ja Jokin Salat komissiosta. Hän on yksikön johtaja kaupan pääosastosta ja hän kertoo ehkä tästä hiukan lisää. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Jotta kunnioitettaisiin syrjimättömyyttä, täytyy noudattaa Lissabonin sopimuksen velvoitteita ja tämä tutkimus on erittäin hyvä, kun analysoidaan siitä, mikä suhde tasapuol- tasa-arvolla ja kauppapolitiikalla on. Aivan kuten tässä raportissa sanotaan, tämä on kuitenkin vielä alussa. Ja kaupan vapauttaminen ja kasvu ja kehitys, jotka seuraavat tästä tasa-arvon kunnettamisesta, on vaikuttanut paljon naisten tilanteeseen ympäri maailmaa. Mutta ei ole kuitenkaan mitään suoraa vastausta siihen, että kuinka kaupan vapauttaminen voi suoraan vaikuttaa naisiin. On paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat, kun edistetään tasa-arvoa. Aivan kuten aikaisemmin sanottiin, kauppa ei voi olla mikään eh, tajanomainen lääke on kuitenkin eh, todistuksia sitä, että kauppa voi auttaa. Tarkoituksena kaupassa on, on luoda tällaisia mahdollisuuksia kaikille ja sitä pitää eh, noudattaa Euroopan unionin perusarvoja, myöskin tasa-arvoa. Aivan kuten tutkimuksessa sanotaan, kaupapoliitissa käsitellään sukupuolikysymyksiä yhä enemmän. Esimerkiksi vapakauppasopimuksessa on sääntöjä ehtoja jotka liittyvät näihin asioihin ja työn normiin. Ja näiden mukaan pitää noudattaa tiettyjä kansainvälisiä sääntöjä, esimerkiksi pyrkiä poistamaan syrjintä työpaikalta. Naisten ja miesten yhtäläinen palkkaus on yksi asia ja myöskin ammattien kunnioittaminen on yksi asia, joka on otettu hyvin GSP Plus yhteydessä annetaan tunnustusta 27 maille, jotka kunnioittavat kansainvälisiä sopimuksia ja jotka pyrkivät poistamaan syrjinnän. GSP-ohjelmassa menestyneet maat ovat komission valvonnan alaisena ja syrjinnän poistamisesta vastaava komitea on laatinut ohje, vi, ohjeistusviivat tähän valvontaan. No sitten tällainen sukupuoliasiat huomioiva politiikka, erittäin tärkeää. Aivan kuten tutkimuksessa mainittiin, vaikutusten arvioinnissa, joka toteutettiin näiden komission aloitetta, ja arviossa, joka toteutettiin neuvottelujen aikana, Ja sitten tässä arviossa, joka tehdään jälkikäteen, näissä pyritään ta- takaamaan että toimitaan asianmukaisesti. Kolmen neljän vuoden välein tehdään näistä arviointia ja komissiolla on tietyt ohjeet, jotka liittyvät vaikutusten arviointiin ja myöskin parempaan sääntelyn liittyvän liittyvien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti toteutetaan näitä arvioita. Tutkimuksessa puhutaan siitä valtavasta kokemuksesta, jonka olemme saaneet tältä alalta. Ja tässä myös sanotaan, että sukupuolikysymykset ovat sellaisia, että ne itse asiassa näkyvät eri muodoissaan eri kauppakumppaneiden osalta. Olemme kiinnittäneet enemmän huomiota siihen, että minkälaisia vaikutuksia kauppasopimuksessa voisi olla kehitysmaissa, joissa monet naiset eivät vielä ole muodollisella työmarkkinoilla ollenkaan mukana. Ja sitten on katsottu, minkälainen tilanne on esimerkiksi Kanadan tyyppisessä maassa, jolla on hyvin vahva politiikka ja vahvasti puolustetaan naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Analyysissämme myös keskitytään siihen, että mistä odotetaan suurimpia vaikutuksia. Ja tämä myös selittää sen, että miksi yleensä mm, arvioidaan enemmän sitä, että mikä vaikutus on kumppanimaissa sen sijaan, että arvioitaisiin EU-tilannetta. Esimerkiksi tämä on totta, kun tehdään kauppasopimuksia pienen, pienten maiden, kuten Armenian kanssa. TTIP-sopimuksen tapauksessa esimerkiksi analyysi itse asiassa keskittyy enemmän EUn vaikutuksiin EUn sisällä. Olemme aivan sitä mieltä, että tutkimuksessa sanotaan, että jos ymmärrämme paremmin näitä sukupuoliulottuvuuksia, saamme aikaiseksi parempaa kauppapolitiikkaa. Kaupan pääosastolla on hyväksytty ohjeviivat, jotka liittyvät näihin ihmisoikeuskysymyksiin kauppasopimusten teossa. Ja näin saamme ohjeistusta osastoillemme ja erityisesti niiden henkilökunnan jäsenten osalta, jotka tekevät näitä sopimuksia. Ja kaikista näistä pitäisi tehdä arvioinnit. No sitten haluamme vahvistaa näitä sukupuoliulottuvuuskysymyksiä ja nämä jälkikäteen tekevä, te, tehtävät arvioinnit Meksikon sopimuksen yhteydessä ovat olleet tärkeitä, niissä on otettu huomioon se, mikä sukupuoliulottuvuuksien huomioon ottamisella on ollut kauppasopimuksessa näissä kauppasopimuksissa. Ja käsikirja vaikutuksen arvioinnista on jo siinä vaiheessa, että se saadaan valmiiksi ja julkaistua parin viikon kuluessa. Ja siinä annetaan erityisesti huomiota näin sukupuolikysymyksiin ja tasa-arvokysymyksiin. No hyvä puheenjohtaja, pyrimme yhä enemmän keskittymään niihin vaikutuksiin, joita sukupuolikysymyksiä on, jotta tietysti aivan kuten tutkimuksessa sanotaan, meillä ei aina ole kaikkea tarvittavaa tietoa käsillämme, mutta tämä on komissiolle hyvin tärkeä prioriteettikysymys. Kiitos. And, uh, Kiitoksia. Ja sitten Joyce Naar. Wide-verkostosta. Hän on juristitaustaa ja hän on erikoistunut kansainväliseen kauppaan. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Uh, detail... Kiitoksia. Eli puhuin tämän Wide Plus-verkoston nimissä. Siinä on naisia ja järjestöjä, Kyse ei ole pelkästään eurooppalaisista naisista, vaan myöskin naisista Intiassa, Etelä-Amerikassa, AKT-maissa, eli me tiedämme erittäin hyvin, mitä nyt tapahtuu. Ja haluaisimme korostaa, että meidän tutkimuksemme White Plus-verkostossa käsittelevät näitä sukupuoli- ja kauppakysymyksiä ja miten kauppasopimukset vaikuttavat naisiin. Tutkimus on nyt teetetty ja olemme samaa mieltä siitä, mitä siinä on todettu. Eli kauppa vaikuttaa miehiin eri tavalla kuin naisiin ja kaupan pääosaston pitäisi muistaa enemmän näitä sukupuolikysymyksiä. Jotain parannusta on tapahtunut, koska seitsemän vuotta sitten tai joku kuusi vuotta sitten vuonna 2009 syyskuussa olin mukana Euroopan komission työryhmässä kolmena päivänä. Siellä käsiteltiin sukupuolikysymyksiä ja mietittiin, mitä EU voi tehdä. Kaupan pääosasto ei silloin ollut mukana, siellä oli kehityksen pääosasto. Eli se oli työpaja, joka käsitteli rauhaa, kehitystä ja sukupuolikysymyksiä. Sukupuolikysymykset ovat hyvin kattavia, eli kaikissa EU-ohjelmissa pitää ottaa huomioon yhtäläinen edustuksellisuus. Kauppa voi johtaa työpaikkoihin ja lisätuloihin naisille, mutta minkälaisiin työpaikkoihin? Eli täytyy katsoa, millaisiin työpaikkoihin se johtaa ja naiset edelleen tienaavat vähemmän ja naiset edelleen tekevät palkatonta hoitotyötä. Eli tätä tulisi muuttaa ja tämä täytyy ottaa huomioon tässä valiokunnassa, kun mietitte näitä kysymyksiä. No sitten suhteen on sanottu, että paljon ei ole raportteja, mutta voisitte katsoa myöskin näitä raportteja, jotka liittyvät kumppanusopimuksien sukupuolivaikutuksiin. Aprodelfia ja muut ovat tehneet näitä tutkimuksia, eli sukupuolten kannalta nämä kaupan puittoot, se on yksityissektorilla ja siellä oli markkinakriteereitä jotka sulkevat köyhät naiset pois, koska valtaosa heidän työstään ei tapahdu markkinoilla. Eli tämä on tutkimus vuodelta 2003. Me olemme tutkineet Intiaa. Mehän voimme nähdä, millaisia vaikutuksia tällä on esimerkiksi Papua Uusi-Gineassa, Angolassa, Mosambikissa – Tässä käsitellään vettä. Eli se on yksi esimerkki siitä, miten naisten palkaton työ lisääntyy. Ja perus, mikäli peruspalveluita ei ole. Eli tähänkin tutkimukseen voitte katsoa. Eli naisten vastuulla on veden hankkiminen ja löytäminen. Ja he joutuvat käyttämään olemaan vähemmän aikaa perheensä luona tämän takia. Ja sitten, miten ylikansalliset yritykset ja kauppasopimukset vaikuttavat Chilessä ja Papua Uusi-Gineassa, Angolassa ja Mosambikissa, miten kaikki tämä vaikuttaa naisiin, ja sitten kauppaan liittyvät ihmisoikeusrikkomukset. Ette ehkä tiedä, mutta Chilessä naisilla on eettinen tuomioistuin ylikansallisia äh, yrityksiä vastaan, koska on näitä kauppaan liittyviä ihmisoikeusrikkomuksia. Ja Latinalaisessa Amerikassa on yhä enemmän näitä tuomioistuimia ja niitä tuetaan ruohonjuuritasolla kaikkialla latinalaisessa Amerikassa. Ja tällaiset eettiset tuomioistuimet voivat sitten auttaa katsomaan näitä vapakauppasopimuksia ja Tyynenmeren kumppanuuksia. Eli kansalaisyhteiskunta nyt vetoaa EUhun ja Brasilian, jotta tuetaan sitovaa välinettä, joka liittyy ylikansallisiin yrityksiin liittyen ihmisoikeuksiin ja tuomitaan yksityissektorin toiminta ja tämänhetkisillä välineillä ei pystytä riittävällä tavalla suojelemaan ihmisoikeuksia. Ja sitten myöskin maailman pankin sukupuolistrategia on tässä esillä ja että pitäisi olla sitovia mekanismeja, mitä tulee kunnollisiin työolosuhteisiin ja että naisten oikeuksia pitää suojella esimerkiksi naiset kotitaloustyöntekijöinä, eikä pidä ainoastaan suojella yritysten etuja. Kauppapolitiikalla pitää suojella julkisia hyödykkeitä ja palveluita. Sitten meidän pitää kehittää kuluttajien asemaa ja naisten pitää olla tärkeässä roolissa yksityisen pääoman ja muun pääoman välillä, jotka edistävät koulutuksen, elintarvikkeiden ja taloudellisten välineiden hankkimista. Ja sitten VTOsta vielä jotain, sekin on mainittu tässä raportissa. Ja olemme samaa mieltä siitä, mitä on sanottu VTOsta se ei ollenkaan ota huomioon sukupuolikysymyksiä. Siihen pitää saada muutos. VTO on todennut, että se nyt ei ole oikea paikka puuttua sukupuolikysymyksiin. Siellä käsitellään kauppaa. Mutta kauppa koskee sekä miehiä että naisia, ja kauppa vaikuttaa myöskin sekä miehiin että naisiin. olemme pettyneitä siihen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt VTOn kaupan helpottamissopimuksen. Kansalliset parlamentit ja kansallisyhteiskunta ovat lähettäneet viestin ja käsitelleet kaikkia näitä huolenaiheita, joita miehillä ja naisilla on näissä maissa, joita tämä sopimus koskee. Eli tässähän sitten tulee triljoonia lisään talouteen, mutta emme tiedä, hyödyttääkö se miehiä ja naisia. Ja on harmi, että te ole nähneet näitä argumentteja. Eli päätän nyt sitten tähän. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kolme pysyvää esittelijää sukupuolikysymyksissä. Ensin Ima. Muchas gracias, presidente, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että voimme käydä tätä keskustelua tässä valiokunnassa. Eli ulkoisen politiikan pääosasto on tästä vastuussa, eli kiitoksia tästä erinomaisesta työstä. Ja se, miten voidaan oikaista näitä virheitä, on se, että tunnustetaan virheet. Ja on tärkeää, että tänään nyt puhutaan kauppapolitiikasta ja sukupuolikysymyksistä, koska se merkitsee, että tunnustamme, että on tehty suuria virheitä, kun ajatellaan, millainen rooli kauppapolitiikalla pitää olla EU:ssa, kun ajatellaan sukupuolikysymyksiä. On merkillistä, että joissain järjestöissä, kuten maailman kauppajärjestössä, todetaan, että kauppa on neutraalia, kun ajatellaan sukupuolikysymyksiä. Se on täysin surkuteltavaa, koska mikään, mikä vaikuttaa kauppaan, ei ole neutraalia. Erityisesti kun lähdetään tilanteesta, jossa on niin paljon eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä, kun katsotaan koulutusta tai kuinka helposti saa koulutusta tai saa käyttöönsä resursseja. Eli näitä eroja ei ole otettu huomioon. Ja jos ei oteta huomioon, miten kaupan avulla – voidaan vähentää näitä eroja, niin silloin me vaikutamme ja pahennamme tätä eriarvoisuutta. Ja selväksi on käynyt, että kasvua tai kehitystä ei ole, mikäli mukaan ei oteta näiden virheiden oikaisua. Oli kyse sitten sukupuolikysymyksistä tai voitoista. Eli EU:ssa päätavoitteemme perussopimuksissa ja kauppasopimuksissa – on se, että saadaan aikaan kestävää kehitystä. Ja kauppa on yksi väline, joka johtaa kasvuun, mutta en ymmärrä, miksei se ole keskeinen väline myöskin kauppapolitiikassa. On hienoa, kun kuuntelin komission edustajaa, koska nyt aletaan ottaa huomioon nämä kysymykset. Mutta meidän pitää sanojen lisäksi myöskin ryhtyä tekoihin, ja nyt olemme tarkastelemassa tasa-arvostrategiaa ja pyytäisin, että kaupan pääosasto komissiossa olisi mukana tässä strategian laatimisessa, koska me emme voi allekirjoittaa kauppasopimuksia, jos niissä ei ole mukana sukupuolikysymyksiä. Meidän täytyy puuttua näihin epätasa-arvoisiin kysymyksiin ja kestävään kehitykseen täytyy liittää indikaattoreita, joita on olemassa, joiden avulla voidaan mitata, miten korjataan näitä epätasa-arvoon liittyviä ongelmia. Meidän täytyy saada lisää tietoa, meidän täytyy saada käyttöön näitä tietoja. Ei saa olla tilanteita, joissa samasta palkasta ei saa, samasta työstä ei saa samaa palkkaa. Jos miehet kärsisivät siitä, niin silloin tällaista epätasarvoa ei olisi. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta näin ei käy sukupuolen takia, vaan samasta työstä periaatteessa pitää saada sama palkka. Ja meidän täytyy aina muistaa tämä työssämme. Ja sitten yksi tilanne muutama kuukausi sitten olin yhdessä parlamentissa Etelä-Amerikassa, Panamassa, ja siellä tavasin näitä naisjärjestöjä, jotka järjestivät seminaarin nimenomaan liittyen kauppaan ja sukupuolikysymyksiin. Ja naiset sanoivat minulle, että jotkut olemme jääneet leskiksi ja se pahenee nyt, koska olemme saaneet, meille jäi karjaa, emmekä tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä, koska meitä ei ole valmistettu tähän. Eli jos voidaan yhdistää kauppa siihen, että koulutetaan naisia, jotta he todella pystyvät siellä toimimaan, niin silloin tästä kaupasta voi tulla neutraalia ja silloin siitä on hyötyä samalla tavalla miehille ja naisille. Tämä on erinomainen lähtökohta, tämä tutkimus, ja pyytäisin nyt tämän valiokunnan jäseniltä ja puheenjohtajalta, että ymmärrätte näitä kysymyksiä ja sitoudumme siihen, että vahvistamme komissiota, jotta se toimisi nopeasti ja todellakin lähtisi mukaan tähän prosessiin, kuten meistä pitäisi tehdä, ja uskon, että komissio siihen pystyy. Tiedän, että tarvitaan poliittista tahtoa. Minä luotan tähän valiokuntaan, mutta tärkeää on myöskin, että meillä on selkeä käsitys siitä, miten tästä tahdosta tehdään tekoja. Ja tähän poliittiseen sitoumukseen täytyy liittyä myöskin hallinnollinen sitoumus. Eli pitää olla riittävästi resursseja, jotta pysytään, pystytään hoitamaan tämä työ. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja eriarvoisuus sukupolvien välillä vaatii, että toimimme nyt. Ja monta vuotta on kärsitty tästä syrjinnästä, ja me kaikki olemme tavallaan siitä vastuussa, ja meidän täytyy nyt sitten oikaista nämä vääryydet. Mr. Winkler. Kiitos ja sitten Winkle Saifin nimissä. Uh, Paljon kiitoksia. Minä luen kollegan muistiinpanoja, toki Saifin muistiinpanoja. Aivan aluksi haluaisin kiittää hänen puolestani ja omasta puolestani tämän erittäin kattavan tutkimuksen tekijöitä. Ja haluaisin myöskin äh, todeta, että syrjimättömyys, tasa-arvo ja näiden arvojen puolustaminen ovat Euroopan unionin ydinarvoja. arvoja ne ovat mukana jo kauppasopimuksissamme ihmisoikeuksien osalta, mutta ja myöskin naisten tasa-arvon osalta, mutta on tärkeää luonnollisesti, että Euroopan unioni keskittyy tulevaisuudessakin kaupan vapauttamisen seurauksiin ja kaupan vaikutuksiin tehdessämme sopimuksia. Luonnollisesti nämä seikat riippumat molempien osapuolten, molempien mukana olevien maiden julkisesta politiikasta ja myönteisten vaikutusten aikaansaaminen on julkisen politiikan alaa. Meidän täytyy yhä käyttää mahdollisuuksien mukaan välineitä, joilla voimme tukea naisten ja miesten tasa-arvoa ja myöskin tämä naisten ja miesten vuodelta 2015 laadittu mm, tasa-arvostrategia on hyvä pohja pohdinnalle. Kollegani Saifi on muotoillut muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin trade-pääosastolle. Olemme käsittäneet, että sukupuoli näkökulman mukaan ottaminen on pääsemässä vallalle kaupan pääosastossa, mutta onko teillä jo toimia, johon olette ryhtyneet, jotka saisivat kaupan pääosastosta tiedostavamman sukupuolisuuden suhteen kuinka arvioitte kaupan vaikutusten sukupuoliulottuvuutta? Tämä oli kysymykseni. Sitten kollegan kysymys vielä komissiolle, jos oletteko tunnistaneet välineitä ex post ja ex ante arvioissa kaupan vapauttamisen osalta naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen kohdalla? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Ennen Forensaa muistuttaisin vain, että tulkit lähtevät puolelta, eli meidän täytyy sitten sen jälkeen käyttää englantia. Forenza. Eh, anch'io vorrei ringraziare moltissimo. Minäkin haluaisin kiittää kovasti tästä tutkimuksesta kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana sitä tekemässä. Haluaisin kiittää esittelijöitämme. Tämä on ensimmäinen askel ryhmänä, joka käsittelee sukupuolikysymyksiä tässä valiokunnassa. Mehän olemme kehittyneet, jotta voimme välttää sen, että meillä olisi edelleen tällaista sukupuolisokeaa politiikkaa – ja kaupan pääosaston pitää myöskin kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten sukupuoliasiat otetaan esiin EUn kauppapolitiikassa. Ja kun otetaan sukupuoliasemat huomioon, sen ei pidä tulla esille ainoastaan kaupan pääosastossa, vaan meidän täytyy miettiä, miten sukupuolikysymykset tulevat esiin ihmisoikeuskysymyksissä. Useinhan siellä ei katsota sukupuolikysymyksiä erikseen, ja sama koskee sitä, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Eli nyt pyytäisin, että kaupan pääosasto teettäisi tutkimuksen, jossa katsotaan näitä sukupuolikysymyksiä tärkeänä osana tämän valiokunnan työtä. Ja haluaisimme tutkimuksen siitä, miten näitä tarkistuksia voidaan tehdä esimerkiksi TTIP-neuvotteluiden osalta tai TISAN osalta. Ja meidän täytyy todella löytää poliittista tahtoa. Meillä sitä varmasti on, mutta meidän täytyy vielä viitata selkeisiin sääntöihin, jotta voimme edetä. Ja puhun tässä artiklasta 3.2 liittyen sopimuksen Euroopan unionista ja sitten Euroopan, sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta – Siellähän edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, joka on yksi EUn perusarvoja, ja sitten strategia miesten ja naisten väliltä vuosilta 2010-2015, ja sitten parlamentin päätöslauselma, joka hyväksyttiin 9. kesäkuuta tänä vuonna. Eli todellakin meillä on nyt velvollisuus muistaa, osoittaa, että kaupalla on vaikutuksia, se ei ole neutraalia. Tämä koskee erityisesti TISA- ja TTIP-neuvotteluita. Ei pelkästään siellä pitää muistaa nämä sukupuolikysymykset, mutta emme voi hyväksyä sitä, että mukaan ei ole vaikutusten arvioihin otettu tutkimuksia, joita on tehty sukupuolikysymyksistä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Usein on puhuttu näistä sukupuolikysymyksistä ja meidän täytyy ottaa ne mukaan myös tämän valiokunnan työhön. Ja tämä oli tärkeä kokous tänään, sukupuoliasioiden valtavirtaistaminen. Täytyy katsoa, millaista työtä tehdään eri valiokunnissa. Meidän täytyy koordinoida työtämme ja katsoa jossain vaiheessa joku hetki, jolle voisimme miettiä yhteensä näitä kauppaneuvotteluita ja sukupuolikysymyksiä. Kiitoksia. Sitten vaihdamme englanniksi. Ja täällä on nyt pari kysymystä. First, uh, the uh, floor to the commission, please. Thank you very Sorry. I think you can say that the strategy has been adopted. Yeah. Thank you very much, Mr. Chairman. Um,